So, good morning everybody. I think um, we've rescued Mr. Hatzimakakis. Oikein hyvää huomenta. Edustaja Hatzimakakis on ollut liikenneruuhkassa. Erityisesti toivotan tervetulleeksi kaikki vieraat tänä aamuna, jotka tulivat osallistumaan tähän keskusteluun verkkosivustojen saavutettavuudesta. Valiokunnassahan käsitellään komission ehdotusta julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta. Ja erityisesti kiittäisin esittelijää Jorgo Chachimakakisia ja sitä, että saamme tämän alustuksen. On hienoa, että saadaan vähän henkeä tähän lakitekstiin, joka lakiteksti on yleensä hyvin kuivaa. Taidamme saada tämän alustuksen. Esittelijä esittelee ilmeisesti vieraamme hetken kuluttua ja sitten keskustellaan vieraiden kesken. Sakaski, Sasiskamon ja Engström tai Ryyle ja minä ainakin sitten varjoesittelijänä oman ryhmäni nimissä. Kaikki poliittiset ryhmät ovat edustettuina, voimme käydä keskustelua ja varmasti muut jäsenet myös haluavat osallistua tähän keskusteluun. Um, I, I'll leave you to introduce esittelijä. Annan teidän esitellä puhujat. Minulla on täällä vieraiden nimet, mutta jos te haluatte esitellä heidät, niin se sopii hyvin. Olkaa hyvä. And for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tilaisuudesta esitellä tätä asiaa. Toivottavasti tämä ei jää mieleenkin, koska olen aina sanonut, että tämä lainsäädäntö saattaa kuulostaa tekniseltä, mutta tästä lainsäädännöstä kertoisin jopa lastenlapsilleni ja kertoisin, että olin tässä itse esittelenä, koska tämä on erittäin tärkeää. Te voisitte sanoa muutamille ihmisille, mutta minä sanon, että ehkä meillä kaikilla jonakin päivänä, koska meillä kaikilla saattaa joskus olla vaikeuksia päästä verkkosivuille. Mielestäni tähän asiaan mennään myöhemmin. Siksi toivottaisin vain tervetulleeksi joitakin vieraitamme, jotka voivat kertoa meille ja osoittaa, kuinka vaikeaa on kiertää tätä ensimmäistä estettä jonkun ihmisen kohdalla, jolla on rajoite, vamma, joku, joka tarvitsee tietoa. Ja tämä ensimmäinen este on tiedon saatavuus. Kaikki muut esteet, esimerkiksi jos haluaa mennä bussilla jonnekin, se ei moni esteitä, mutta ensimmäinen este täytyy tietää, milloin bussi lähtee, mistä lippu saadaan, miten maksetaan lippu. Tämä on yksi vaikeimmista hankaluuksista ja me puhumme juuri tästä ensiasteen vaikeudesta tänään. Olin erittäin tyytyväinen, että voin toivottaa tervetulleeksi kaksi verkkosaavutettavuusasiantuntijaa Alankomaista, Bartholomew-säätiöstä se on yksi tällaisia maailman keskuksia, jossa käsitellään näitä kysymyksiä. Erik Veleman, Martin Haltupen, he koordinoivat tätä esitystä ja olen myös erittäin iloinen voidessani tervetuloksi Joanna-Maria Gertsun. Hän johtaa tällaista opaskoira-koulua Kreikassa ja hän antaa käytännön esimerkkejä ja osoittaa meille, kuinka vaikeaa päästä verkkosivuille ja kai on muuttunut. sitten he taisivat ottaa esimerkiksi minun oman nettisivustoni. Ja sitten he myös osoittavat ja näyttävät teille, mitä muutoksia täytyy tehdä, jotta sivustot ovat saavutettavia. Rova Kersu esittelee siis tämän. Sitten myös Rodolfo Katani, tervetuloa. Hän kuuluu Euroopan vammaisjärjestön johtokuntaan. Hän myös pitää lyhyen johdonnon ja myös sitä loppukommentteja. Hän on tehnyt näiden asioiden parissa työtä jo monien vuosien ajan ja olen samaa mieltä herra Katainen kanssa siitä, että me, me täällä EU:ssa olemme varsin jäljessä verrattuna muuhun maailmaan ja verrattuna myös joihinkin EU-jäsenvaltioihin. Jos sallitte puheenjohtaja, haluaisin antaa puheenvuoron Martain Hautepenille ja Erik Vellemanille. Fine. Good. Yes. Hyvä, kyllä. Olkaa hyvä. And your slides will come up here and on the screen. Ja teidän kaavana näkyvät täällä näytöllä. The, uh, a short... Haluaisin lyhykäisesti esitellä, mitä verkkosivustojen saavutettavuus on ja näyttää myös muutamia käytännön esimerkkejä. Ensimmäinen asia verkkosivustojen saavutettavuudesta on tämä, tämä ei ole minun oma kuvani, olen ottanut sen yhdestä toisesta esityksestä, jonka näin muutama kuukausi sitten tai kuulin. Se osoittaa, että verkkosivustojen saavutus ei ole ongelma ainoastaan ihmisille, jotka ovat vammaisia, jotka ovat hetkellisesti äh, esimerkiksi vaikkapa jonkun muun asian estämiä, ulkopuolisen valon, ilman. He haluavat käyttää yhtä käyttää esimerkiksi auton ajamiseen, he käyttävät, äh, ovat, äh, käyttävät näköään johonkin muun, taikka Ähm, ikänäkövaivaa, tai he ovat äh, kuoppaisella tiellä, jos, ja ne voi tulla Eli kysymys on äh, verkkosivustojen saavutettavuudesta kaikille huolimatta esteistä. Eli tämä kuuluu siis ihmisiin, joilla on jonkinnäköisiä vammoja tai jotka ovat hankalissa tilanteissa tai hakukoneet, eh, jos eh, netti olisi eh, osittain kuuro ja, ja, ja sokea. Ja se, että verkkosivustojen saavutettavuus on mahdollista myös vammaisille, on suurin piirtein se on suuri ongelma. Ihmiset, joilla on näköongelmia, 4,5 prosenttia EUn asukkaista alle 65-vuotiaista on näkövammaisia. Yksi 12 miestä ja yksi 12 naisesta on värisokea. Ja he käyttävät tukevaa teknologiaa. Ja se tekee kaiken niin, että ei tarvitse tehdä mitään erityisiä nettisivustoja. Jos on nettisivustojen kehittäjä, niin käyttää vain tiettyjä spesifikaatioita. Jos on esimerkiksi äh, maalari, maalaa tiettyä maalia, kun maalaa talonsa ja maali on eri laatuista ulkopuolella kuin sisäpuolella ja sama koskee nettisivustoja. Jos on sitten taas sisällön äh, kehittäjä, niin silloin voi joutua joutua käyttämään tiettyjä erityisiä tekniikoita, jos ihminen on sokea, niin, ja esimerkiksi englanninkielinen, niin silloin tämän verkkosivuston täytyy puhua englannin kielellä, eikä vaikkapa kreikkalaisella aksentilla. Ja sen lisäksi täytyy voida käyttää braille-kirjoitusta, pistekirjoitusta. Kaikki toimii niin kauan, kun sivuston kehittelijänä tai editoijana tekee työnsä oikealla tavalla. Sitten on ihmisiä, joilla on fyysisiä esteitä, 6,4 prosenttia eu ihmisistä on fyysisiä ongelmia ja heidän ongelmansa on näppäimistön käyttö ja äh, ajatelkaapa, että on äh, tällainen äh, menu ja valikko. Ja täytyy na- naputtaa tai valita monta monta kertaa ennen kuin pääsee sinne, mihinkä haluaa. Aina painaa monta monta monta kertaa. Eli help helppo tapa eh, on ottaa käyttöön tällainen skip-link, eli tällainen short-link. Ja suurimmassa osassa EU-sivustoista tällainen on, joten siltä osin ei ole ongelmaa. Sitten 3,1 prosenttia väestöstä kärsii, eh, alle 65-vuotiaista kärsii kuuloongelmista. Ja mm, siihen ongelmaan esimerkiksi videot ja audio, audio ilman tekstiä. Ja jos on esimerkiksi äh, melusassa äh, ravintolassa tai baarissa, haluaa kuunnella uutisia tai näyttää jollekin videon, niin kyllä te tiedätte, että teillä silloin täytyy laittaa ääni paljon kovemmalle. Muuten te ette kykene seuraamaan. Ja äh, usein viittomakieli on kuulovammaisten ensisijainen kieli, eli yksi mahdollisuus olisi ottaa käyttöön viittomakieli, joka on hieman enemmän kuin vain tekstitys. Joten kaikki tässä saavutettavuudessa ei kuitenkaan ole ihan helppoa. Sitten kognitiiviset äh, ongelmat ja esteet. Ihmiset, joilla on afasia, dysleksia, autismi, ADHD ja äh, lukihäiriö, niitä heillä on, saattaa olla ongelmia internetin tai verkkosivustojen kanssa. Se ei ole ainoastaan tekninen kysymys ja tässä ei ole kysymys ainoastaan sisällön editoijista, vaan täytyy muuttaa koko sisältöä, sitä tapaa esitellä sisältö. Ja sitten on 60, yli 65 65-vuotiset, joita on hyvin suuri osa väestöstä. Heillä ei ole välttämättä mitään vammoja, mutta he, kuulo on saattanut heikentyä, näkökyky on alentunut, joten eh, verkkosivujen eh, saavutettavuudessa on huomioitava myös tämä ryhmä. No sitten on näitä tällaisia eh, ongelmaisia tilanteita, joista jos sanoin aurinko, valo ja se, että käyttää esimerkiksi iPadia – tablettia. Heti kun pääsee jollekin tietylle sivulle, niin tarvitaankin äh, plug-inneja, koska äh, iPad tai tämä tabletti ei sitä ei aukaise sitä ilman tätä teknologista tukea. Sitten on erilaisia laitteita. Me olemme nähneet äh, verkkosivustoja, jotka eivät toimi iPhoneissa. Useimmat tietävät, että iPhone, iPadit, Android-puhelimet, Windows-puhelimet, niihin on eh, rakennettu sisään tämä saavutettavuus, eikä se aina ole niin hyvä kuin haluaisi. Mutta hyvin monet sokeat käyttävät iPhonea, koska se mahdollistaa sen, että ne saavat tämä kaiken puhuttuna joten voi surffata verkkosivustoilla, voi lukea ja lähettää tekstiviestejä, käyttää kaikkea iPhoneissa. Joten on siis eh, koko joukko verkkosivustoja EU:ssa yli miljoona nettisivustoa ja julkisia ja hallinnollisia sivustoja, joten työtä on todella paljon tehtävänä, koska vain pieni prosenttiosuus niistä on saavutettavissa. Alankomaissa noin kymmenen prosenttia on saavutettavissa. Ja tämä luku on kasvanut hitaasti viime vuosien aikana muutaman prosentin vuodessa. Tässä on myös jonkun verran nämä riskejä, jos katsotaan tätä markkinoita. Verkkosivustojen saavutettavuudessa yksi riski on harmonisointi. Me näemme hyvin paljon erilaisia paikallisia metodeja ja me näemme, että tässä on suuri riski sirpaloitumiselle, markkinoiden sirpaloitumiselle. Myös teollisuus tarvitsee harmonisaatiota Ajatelkaapa kotimaatanne eh, teollisuutta, joka toimii ei ainoastaan omassa maassa, vaan vaikkapa 20 maassa, niin heitä ilahduttaisi kovasti tällaiset eh, suuntaviivat, eh, joita käytettäisiin joka paikassa. Ja sitten mitä tulee otan muutaman esimerkin näistä erilaisista standardeista tai käyttötavoista. Tässä on alt tekstiä Tässä on ihan lyhyt kuvaus siitä, mitä kuva sanoo. Meillä on YouTube ja sitten alt-teksti YouTubelle on logo YouTube. Tämä on punainen, ja he tulevat, äh, tämän punainen osan painamalla sitä tämä tulee, ääni tulee kuulumiin. Tässä on esimerkki, jonka me löysimme valtioneuvosto. Minun suomeni ei nyt ole kovinkaan häppöinen, mutta tässä on äh, Suomen hallituksen äh, portaali ja tämä logo on ainoa, joka ilmoittaa, mistä tässä on kysymys, mistä tässä sivustossa on kysymys, ja se on tyhjä Eli jos tämä luetaan teille, niin teille ei ole aavistustakaan, missä te olette, paitsi jos te luette muun tekstin. Ja tämä olisi helppo korjata kolmessa sekunnissa. Tähän vaan lisättäisiin alt, ja alt on tämä valtioneuvosto tai jotain sinne päin, kuinka se nyt sitten ikinä lausutaankaan. Eli tämä ei veisi ollenkaan niin kuin tunteja tai päiviä. Eli tämä voidaan korjata ihan muutamassa sekunnissa. Sitten jos katsotaan verkkosivustoja, eh, on hyvä esimerkiksi niille, joilla on kognitiivisia ongelmia, että on tällainen johdonmukainen navigointijärjestelmä. Eli tässä eh, tämä valikko on vasemmalla ja seuraavalla sivulla valikkoa ei ole vasemmalla, vaan täällä on ihan täysin erilainen valikko yläpuolella. Ja kuitenkin on kysymys samasta sivustosta. Eli siis johdonmukaisuus. Tämäkin kestää viisi minuuttia korjata tämä. Sitten äh, videot, me löysimme koko joukon äh, videoita ilman äh, tekstitystä, joka on tärkeää taas huonosti kuuleville. Tämä on esimerkki luksemburilaisesta nettiverkkosivustosta ja kestäisi tämän 20 sekunnin video, niin noin kahdessa minuutissa siihen voitaisiin lisätä tekstitys. Ja tässä on esimerkki Euroopan parlamentin verkkosivustosta, jossa asia on tehty oikealla tavalla. Tässä on video, ja kuten te näette, ehkä, tämä on aika pienellä, niin tässä on tekstitys, ja voi jopa valita 20 tai jopa enemmästä kielestä ja vaihtaa tämä tekstitys sille kielelle, minkä itse haluaa. Eli näin pitäisi toimia. Sitten tässä on toinen esimerkki Revenuen Irlannista, Revenuen verkkosivustoista. Ja tämä toimii Flashilla. Kuten te tiedätte, niin iPadissa ei ole Flash-tukea, eli iPadilla ei ole mahdollista tehdä yhtään mitään tämän, verkkosivustojen tai tekstin kanssa. Ei se nyt välttämättä ole huono asia ollenkaan, mutta no. Eikä esimerkiksi Chromin tai Max Mäkin äh, OSX, OS10 äh, koneilla, niin näppäimistöä ei pystytä käyttämään tässä yhteydessä. Eli tämä oli tällainen lyhykäinen esittely. Good. Uh, thank you very much. So... Kiitos oikein paljon. Hyvä. Ja oletteko te nyt seremoniamestarina, kun en ole ihan varma, mitä seuraavaksi tapahtuu? So. Kiitos oikein paljon. No nyt näimme vähän teknisiä vaatimuksia. Näette, että suuntaviivoja on olemassa ja suuntaviivojen seuraaminen on hyvin yksinkertaista. Ei tämä ole mitenkään maagista, vaan kyse on yksinkertaisista teknologian kysymyksistä. Ja nyt Gertu osoittaa meille tai näyttää meille, miltä verkkosivusto näyttäisi hänen kannaltaan katsottuna se sattuu olemaan mm, minun sivustoni ja Rogertu osoittaa, mitä hän pystyy sieltä ymmärtämään sokeana henkilönä. Ja hän antaa meille siis tämän esityksen. Olkaa hyvä. Morning. Um, my name is... Hyvää huomenta. Nimeni on Iana Maria Kersu. olen perustanut tällaisen opaskoira koulun Kreikkaan sokeille ihmisillä tueksi. Olen ollut myös saavutettavuusasiantuntijana aikaisemmin ja täällä haluan kertoa teille, miten näkörajoitunut henkilö, kuten niin minä, käyttää saavutettavissa olevaa nettisivustoa. Ja tässä käytämme esimerkkinä herra Jorgo Schatzin Markkaapiksen sivustoa esimerkkinä. Ja kerron, miten sitä voi tulla täysin saavutettava näkövammaisille. Mukanani on myös työryhmämme ja me edustamme täällä Kreikkaa. Ja myös Sierra Johannes Bostekis on ja mukana ja me toimimme verkkosaavutettavuuden puolesta. Aluksi haluaisin verrata tässä kahta nettisivustoa. Minun ruudunlukijani hiukan primitiivinen on tästä pahoillani, mutta meillä ei ole kovinkaan suurta budjettia. Lataan ilmaiseksi apuvälineitä internetistä ja haluaisin osoittaa teille – näyttää vanhan herra Shatsimarkaksen nettisivuston, joka ei ole saavutettavissa näkövammaisille. Ruudun lukijan, niin liittyy sellainenkin ongelma, että lukijat eivät sovi yhteen monien tietokoneohjelmistojen kanssa – Tämä on vanha herra Shatsimarkaksen sivusto, yritän sitä lukea, mutta en tiedä missä kohtaa ruutua olen, koska tätä ei ole ohjelmoitu niin, että voitaisiin tässä yhteydessä käyttää ruudunlukijaa avu, apuna, ja jossa ei ole tätä mm, hiirtä ollenkaan, yritän siis sijoittaa itseni tähän ruudulle jotenkin mutta se on hankalaa. Nyt tässä mennään äh, linkissä linkkiin tämän lukijalaitteen avulla, mutta en Thank you very much. Okay. Yes. Now you're going to Max. Okay. Okay. So, yeah, I um, a bit when, when we're nervous, we lose the simple things. <laughs> Joskus tulee ongelmia vähän helpompien asioiden kanssa. Tämä on nettisivusto, jossa ei ole mitään äh, sivustokarttaa näkövammaisille. Valikko, valikossa ei, ei ole tiettyjä linkkejä tai yhteyksistä päästään pääsivulle, kotisivulle tai muihin muualle sivustossa. Ja tieto on niin hajanaista, että henkilö, joka on näkövammainen, ei voi navigoida kunnolla tässä. Um, the, uh, the computer just reads lukee tekstiä sieltä tai täältä, mutta en tiedä oikein tarkkaan mistä kohtaa. Vertaan tätä nyt uuteen verkkosaavutettavaan versioon sivustosta Tämä on uusi verkkosivusto ja tässä olen nyt ruudussa ja navigoin sivulla ja ruudun lukijani voi toimia. Tässä meillä on ongelma, koska tietokone on kreikkalainen ja lukijani taas ei. Pieni hetki. Tällaisia ongelmia meille tulee eteen ihan päivittäin. Nyt siirrän, muutan lukijani englanninkielelle, mutta nyt se on tavallaan ristiriidassa sitten kreikkalaisen Windows-ohjelman kanssa. Yritän muuttaa tätä Tämä on tämä pääsivu kyseisellä sivustolla. Accessibility statement Windows Internet Explorer Accessibility statement Entra 14 This was globally signed on the FTC Canada 40 Sorry, I found it. Matrix, Emil, HD So here I'm on the main page and I will ask... Tämä on kotisivu ja nyt pyydän, että pyydän, että pääsen käsiksi näihin saavutettavuus mm, sovellutuksiin. So here I'm in the main accessibility. Tämä on valikko, saavutettavuusvalikko tai päävalikko ja sen sijaan, että navigoin siellä täällä verkkosivustossa näppäimistön kautta, koska hiirtä en tietenkään voi käyttää, niin painoin tätä oikotietä, josta olin jo saanut tietää, lukijalta on mahdollista tehdä, ja minut siirrettiin suoraan saavutettavuusasetuksiin sivustolla ja tässä saan tietää saavutettavuussuunnitelmasta ja näppäimistä ja saan suoraan nämä linkit, joita tarvitsen ilman, että joudun hakemaan, etsimään näppäimistöltä oikeaa kohtaa ja joudun, enkä joudu skannaamaan kaikkea tietoa tietäkseni, missä kohtaa ruutua olen. Nyt sitten menen kotisivulle. Ja painoin tässä suoraan oikotietä ja päästäkseni tänne ja nyt navigoin sisältöön. Tässä luetaan minulle ääneen, mitä löytyy verkkosivustolta. Teknologia ei aina ihan tässä tunnu olevan tukenamme. Koirat ovat ehkä joskus vähän luotettavampia. So now I try to navigate in the website and read. Yritän navigoida sivustolla ja lukea. Nyt lukija kertoo, että yhteyttä on, voi mennä lehdistökohtaan, lehdistö käyttöön ja lukea artikkeleita aiheesta. Yritän pä- nähdä näitä eri linkkejä, jotka vievät minut lehdistötiedotteisiin, artikkele- artikkeleihin Yritän näyttää teille, jos voi käyttää jotakin toista asetusta, koska aikaa ei ole kovin paljon. Täällä on myös asetukset heikkonäköisiä varten. Yritin tässä nyt osoittaa käytännössä, millaista tämä on. Niin voitte nähdä, mutta voitte vielä varmasti oppia muilta samassa tilanteessa vielä enemmän. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Um, for the first time I saw... Kiitos. Minullekin tämä oli esitys, kun näin nyt ensimmäistä kertaa, miten tätä käyttää henkilö, joka tätä tarvitsee todella, koska minulla ja muilla useimmilla oli erilainen lähestymistapa näihin nettisivuihin. Ja nyt näette todella, miten itse asiassa, miten hankalaa on käyttää tätä ja miten kauan siihen menee aikaa. Ja miksi todella nopeasti tarvitsemme nyt yksinkertaistamista lainsäädäntöä, harmonisointia EUn jäsenvaltioita, jäsenvaltioissa. Joten kiitos, että tulitte Kreikasta. Rogertu, esittelemään tämän asian. Tämä koskee 15 prosenttia EUn kansalaisista. Ensimmäinen este tässä on todella valtavan suuri. Kiitos, kiitos oikein paljon. Ja nyt antaisin puheenvuoron Rodolfo Katanille seuraavalle puhujallemme. Hän esu, es, edustaa Euroopan vammaisfoorumia. Teillä on puheenvuoro. President. Kiitos puheenjohtaja arvon kansanedustajat. Te olette nähneet mahdollisuudet ja ongelmat tässä. Nyt taidatte ymmärtää, että muutos on mahdollista. Me elämme aikoina, jolloin historiallisesti siirrytään materiasta aineettomaan mobiiliin liikkuvaan tietoinfrastruktuuriin. Saavutettavuus on tärkeää koulutuksen, työllisyyden, sosiaalisen osallistuvuuden ja kulttuurielämän osalta, samoin kuin poliittisen elämän totta kai. Palvelut, joita tarjotaan julkisten hallinnon elinten puolelta, ovat helposti useimpien kansalaisten saavutettavissa muutaman vuoden kuluttua ehkä. Varmasti tarvitaan lähestymistapa, jossa keskitytään käyttäjään. Minusta tuntuu, että nyt on selvää. Varmasti eikä tähän tarvitse käyttää sen enempää aikaa, että on osoitettu, että kaikki ei ole ihan kohdallaan nyt saavutettavuuden osalta. Komission tutkimuksen mukaan alle 10 prosenttia julkisista sivustoista ovat saavutettavissa. Paljon pienempi prosenttiosuus koskee yksityisten tahojen verkkosivustoja. Minä haluaisin sanoa kaksi asiaa. Meillä on taloudellinen lähestymistapa. Se on hyvä, koska saavutettavuus voi olla tässä todella moottorina pk-yrityksille, jotka ovat tärkeimpiä tuottajia saavutettavien verkkosivustojen osalta. Kallista tämä ei ole, vaan se luo mahdollisuuden. Sitä ei pitäisi nähdä esteenä, vaan mahdollisuutena. Mutta ei saa myöskään unohtaa sitä, että tämä on ihmisoikeuskysymys. Se, että jää ulkopuolelle, syrjään yhteiskunnassa – on tilanne, jota ei voida hyväksyä. Kyse ei ole ainoastaan vammaisista. Olemme jo nähneet, että ikääntyville tämä aiheuttaa ongelmia. Niille, joiden lukutaito ei ehkä ole yhtä hyvää kuin muilla. Netin käytössä siis. Mielestäni on aivan ratkaisevan tärkeää se, että me ymmärrämme, että ehdotus on riittämätön. tämä ehdotus tulee liian myöhään. No toisaalta, jos aikaa tarvitaan, aikaa on käytettävä tähän, mutta tässä on ainoastaan 12 kategoriaa tunnustettuna. Lähdetään liikkeelle vuodesta 2001. Yli 10 vuotta tätä on ajateltu. Tilannetta on nyt muutettava vuoteen 2015 mennessä – saatavuustarve kasvaa valtavasti. Nyt on Euroopan toimielinten aika toteuttaa tämä tärkeä hanke. Valitettavasti ensi vuonna toteutuu suuri muutos, kun Euroopan parlamentti valitaan uudestaan, saadaan uusi Euroopan komissio, ja me todella toivoisimme, että tämä lainsäädäntö – saataisiin hyväksyttyä ennen ensi vuoden kesäkuuta, jolloin tämä kausi päättyy. Meidän pitää saada päätökseen kunnianhimoinen lainsäädäntötyö johdonmukaisella tapaa. Me olemme jo pitkään odotelleet uutta saavutettavuuslainsäädäntöä. Se liittyy myös syrjimättömyyteen ja me todella nyt toivomme, että 80 miljoonan vammaisen tarpeet Euroopan unionissa otetaan nyt huomioon ja toivon, että näitä oikeuksia ja tarpeita kunnioitetaan. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Grazie mille Rodolfo. Paljon kiitoksia Rodolfo, kiitos oikein paljon. Tähän päättyivät nämä alustukset, vieraiden puheenvuorot ja kollega talous- ja sosiaalikomiteasta, eli talous- ja sosiaalikomitean Lefer Avigard on myöskin näkövammainen ja hän myöskin pitää erittäin vaikuttavan esityksen. Hän esittelee oman lausuntonsa talous- ja sosiaalikomiteasta. Tähän päättyy minun alustukseni. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kun katson nyt kelloa, ja kun täällä nyt vieraat ovat paikalla, niin ehkä God voisi puhua nyt, koska meillä on mahdollisuus, meillä ja varjoesittelijöillä mahdollisuus keskustella myöhemmin. Emme ehkä ehdi keskustella tänään, mutta kannattaisi hyödyntää nyt tätä tilaisuutta, kun meillä on täällä vieraat. Ja sitten jos meillä on aikaa, pyydän komissiota puhumaan. Mutta jos teille sopii, edustaja Atsiman Kaakis, niin olisi ehkä hyvä, että saadaan nyt vieraiden esitykset. Voitteko hoitaa tämän alustuksenne nyt? Onko se mahdollista? Ja sitten katsotaan, mahtuuko aikatauluun vielä loppupuheenvuoroja puhutaan aikataulusta ja sitten jatketaan keskustelua myöhemmin. Tämä oli valtavan hyödyllinen tilaisuus Hienoa, että meillä on kollega talous- ja sosiaalikomiteasta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I will try... Kiitos. Yritän ihan nopeasti, koska haluaisin mielelläni myös kuulla valiokuntanne näkemyksiä. Kiitokset kutsusta tulla tänne esittelemään Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanta, joka on siis tässä on mukana työntekijät, työnantajat ja erilaiset eh, etujärjestöt kansalaisyhteiskunnassa. Me työstämme lausuntoa. Se on vielä alustava tällä hetkellä, mutta siitä kuitenkin on laaja konsensus komiteassa. Kuten sanoin, yritän puhua nopeasti, joten eh, siirryn suoraan sisältöön. Minulla oli etu minulla on etu siinä, että aikaisemmat puhujat ovat jo esitelleet tätä asiaa ja antaneet lukuja hyvin käytännön tasolla siitä, millä tavalla saavutettavuus toimii ja tietyissä tapauksissa ei toimi. Voin henkilökohtaisesti myös sanoa, että käytän tietokoneita päivittäin. En koskaan käytä hiirtä, koska se on mahdotonta, kun on täysin sokea. Mutta kykenen navigoimaan verkkosivuilla oikein hyvin, mikäli ne ovat saavutettavissa – mutta henkilökohtaisen kokemukseni perusteella äh, olen ollut tekemässä tätä lausuntaa. Olen äh, samaa mieltä siitä, että meidän täytyy keskittyä tämän direktiivin äh, kattavuuden laajentamiseen niin, että se koskisi kaikkia verkkosivustoja. Ja yritän nyt selittää teille miksi. Tavoite me olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Tavoitteen pitäisi olla se, että saavutettavuus on automaattinen osa koko sitä prosessia, kun laaditaan äh, ne verkkosivustoa tai, tai äh, ajantasaistetaan sisältöä, esimerkiksi julkisten toimielinten sisältöä. Ja että sitä tulisi automaattinen linkki kun rakennetaan verkkosivustoja, niin täytyy tämä täytyisi rakentaa suoraan siihen ohjel- niihin ohjelmistoon, joita sisällöntuottajat käyttävät. Niin, että se kuuluisi näihin saavutettavuusvaatimuksiin. Ja sen vuoksi ei riitä, että vain määritellään 12 verkkosivustoa vuoden 2001 vanhalta listalta, kuten herra Katanikin tässä sanoi. Jos me laajennamme tätä katta, direktiivin kattavuutta, niin me kykenemme saavuttamaan tämän kriittisen massan, joka tekisi markkinaoperaattorit, eh, mahdollistaisi heidän tehdä työtä lävitse koko Euroopan samoin standardein. Ja ne standardit, joista me nyt puhumme, joihin viitataan – tässä direktiiviehdotuksessa, ne ovat standardeja, jotka on määritelty kansainvälisellä tasolla World Wide Web-konsortiossa, joilla on verkkosivustojen saavutettavuus opas 2.0. Tämä merkitsee eurooppalaisille yrityksille sitä, että niiden pitäisi pysyä näissä vaatimuksissa ja silloin ne pystyisivät toimittamaan palveluitaan globaaleilla markkinoilla. Eli tämä tästä kattavuudesta Minusta on tärkeää myös sanoa, että ei ole, se ei ole automaattista, että koska joku julkinen verkkosivusto on saavutettavuusvaatimusten mukainen, niin että muut olisivat sitä automaattisesti. Meillä eh, jäsenvaltiossa on tiettyjä vaatimuksia tietyille verkkosivustoille ja niiden saavutettavuudelle, mutta se ei automaattisesti tavallaan heijastu muihin. Meidän pitäisi saada tavallaan vaatimus tästä koko julkiselle sektorille, koska silloin se helpottaisi koko tätä täytäntöönpanoa. Sitten näitä toimenpiteitä, mitä me ehdotamme, joka on myös puheenvuoroni yhteenveto. Osa valvonta mekanismeista pitäisi olla eh, tavallaan sitä, että kansalaiset voisivat raportoida verkkosivustojen saavutettavuudesta tai saavutettamattomuudesta. Eli kansalaiset voisivat lähettää vain sähköpostiviestin ja siinä mukana linkki tälle saavutettavalle tai ei-saavutettavalle sivustolle eh, kyseessä olevalle eh, elimelle. Ja tällä tavalla voisimme hyvin yksinkertaisella tavalla kerätä tietoa tämän direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä. Ja sitten jäsenvaltiot voisivat käyttää tätä informaatiota, kun he raportoivat tästä, kuinka direktiiviä täytäntöönpannaan. Eli tämä olisi yksi vaihtoehto. Sitten toinen toimenpide voisi olla se, että jäsenvaltioilla pitäisi olla velvollisuus tarjota koulutusta myös julkisten elinten henkilöstölle, jotka esimerkiksi päivittävät verkkosivustoja niin, että he voisivat, tämä henkilökunta osaisi ja tietäisi, millä tavalla saavutettavuus hoidetaan ja että ne olisivat täysin tietoisia myös tästä asiasta. Ja sitten vielä lopuksi painottaisin sitä, että me olemme puhuneet hyvin paljon tulevaisuuden teknisestä kehityksestä ja miten tämä voitaisiin huomioida. Ja se, mitä me tässä sanomme, on, että verkkosivustojen mobiiliversioiden pitäisi erityisesti olla tämän direktiivin alaisia niin, että voidaan varmistaa se, että että direktiivi on tavallaan huomioi tulevaisuuden. Ja se on myös otettu esiin saavutettavuusstandardeissa, joten käytännössä tämä ei ole ongelma. Toisekseen pitäisi myös huomioida se, että monet julkiset elimet käyttävät applikaatioita tableteille ja älypuhelimille niin, että ne voivat sitä kautta tarjota informaatiota ja palveluita kansalaisille. Ja nämä applikaatiot voitaisiin integroida tämän julkisen elimen verkkosivuihin. Ja et, olisi tärkeää, että nämä applikaatiot olisivat myös tämän direktiivin alaisia, kun ne on integroitu tämän julkisen elimen verkkosivustoon. Joten me tuemme komission ehdotusta – meidän mielestämme on jo korkea aika toimia, mutta olemme hieman huolissamme näistä keinoista. Meidän mielestämme katta, direktiivin kattavuutta pitäisi laajentaa. Ja meidän pitäisi hyvin selkeästi poistaa tätä nykyistä sirpaloitumista, jota sisämarkkinoilla on tällä sektorilla. Ja me ehdotamme näitä toimenpiteitä, jotka juuri teille mainitsin. Joten äh, tässäpä tämä. Ja olisin todella, äh, tai vastaan mielelläni kysymyksiin ja äh, odotan jatkossakin vuoropuhelua esittelijän kanssa ja kiitokset yhteistyöstä tähän mennessä. Uh, Oikein paljon kiitoksia tästä selkeästä alustuksesta. Kysyisin teidän aikataulustanne. Onko talous- ja sosiaalikomiteassa jo hyväksytty tämä lausunto? 22. toukokuuta. Selvä. Valitettavasti meillä ei ole aikaa käydä lisää keskustelua tänä aamuna, mutta kutsumme mielellään teidät vielä seuraavaan keskusteluun ja sitten annan lyhyesti edustaja Hatsimar Kaakisille puheenvuoro. Meillä on melko paljon äänestettävää tänä aamuna kymmeneltä. Meillä on rajallinen aika tietenkin valiokuntaan, valiokunnan kokoukseen, mutta tärkeää oli ottaa nämä alustukset tähän nyt ja annan esittelijälle nyt puheenvuoron ehkä loppupuheenvuoroa varten, jos haluatte. Lyhyesti siitä, miten edetään tästä. Ehkä vielä yksi sana komissiolta nyt, vai jätetäänkö se seuraavaan kokoukseen. Minulle sopii molemmat vaihtoehdot. Would be voting. Niin, koska aikataulussa me olemme äänestämässä 90-55, niin ehkä säästämme komission myöhäisempänä kohteen, josta tämä sopii komission edustajalle, ja minä haluaisin kiittää teitä puheenjohtaja, että saimme, saamme vielä tilaisuuden äänestyksen jälkeen keskustella jäsenten kesken asiasta. Kuitenkin haluan kiittää herra Abel Gordia ja nyt olette nähneet, että varsin tiiviisti hän kävi läpi kaikkein tärkeimmät seikat kyseisessä lainsäädännössä. Olen tyytyväinen myös siitä, että te talous- ja sosiaalikomiteassa tuette yleisesti ottaen ajatusta, komission ehdotusta. Paljon työtä tietysti on jäljellä, jotta tästä saadaan aikaan sellainen, joka onnistuu yksinkertaistamaan asioita. Teidän työnne on hyvä pohja parlamentin jatkotoimille. Ja myös sen takia, että te itse, teillä on suoraa kokemusta tästä asiasta. Kiitoksia, että tulitte paikalle ja kiitoksia, että kerroitte tänne meille. Puheenjohtaja, haluaisin antaa teille puheenjohtajan rooli takaisin ja ehkä me voimme alkaa sitä näistä. I mean, we won't... Selvä. Emme voi tämän jälkeen keskustella, kun pitää siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, joten minä ehdottaisin, että pyrimme järjestämään toisen keskustelun teidän ja varjoesittelijöiden kanssa. Meidän oli tarkoitus keskustella mietintöluonnoksesta 17.–18. kesäkuuta. Sitä ennen on valiokunnan kokouksia, joten varataan puolisen tuntia aikaa toista keskustelua varten 7. päivä toukokuuta sopisi. Ja te lähetätte 22. päivä toukokuuta mietinnön käännettäväksi, joten talous- ja sosiaalikomitean mietintö on luettavissa ja sitten saadaan komissio siihen kokoukseen mukaan. Sanoisin kaikille vieraille, että netissä voi seurata kaikkia meidän kokouksiamme. Löydätte kaikki yksityiskohdat sieltä. En tiedä, miten hyvin saavutettavuus on hoidettu parlamentin verkkosivuilla varmasti esittelee ja varjoesittelijät haluavat huolehtia tästä, mutta siellä on joka tapauksessa periaatteessa mahdollisuus seurata omalla kielellä keskusteluita, Se on mielestämme tärkeä seikka. Joten jos haluatte seurata keskustelua, voitte seurata sitä tänään ja sitten, kun edustaja Hatsimarkaakis esittelee mietintönsä. Varmasti hän kiinnittää huomiota verkkosivujen saavutettavuuteen meidän osaltamme. Selvää on, että meidän on huolehdittava siitä, että ainakin meidän verkkosivumme ovat saavutettavissa. Tämä on hyvä mietintö siinä mielessä ja varjoesittelijät varmasti haluavat tutustua tähän aiheeseen myös. Yhteenvedonomaisesti haluaisin sanoa, että olemme todella kiitollisia siitä, että te tulitte vieraina tukemaan työtämme tänä aamuna ja Minun olisi pitänyt tietenkin sanoa, että koko tätä kokousta voidaan seurata verkossa myös, joten meitä katsotaan ulkopuolelta. Meillä on tällainen uutiskirje, jota julkaisemme ja siinä on myös sitten linkit mukana. Ja netissä voi tilata tämän itselleen ja seurata näin työtä, joten seuraavassa uutislehtisessä on raportti myös tästä kokouksesta ja linkit työhön. Ja kun Hatsimarkakisin luonnos meidän vastauksemme komission ehdotukseen saadaan, ottaen huomioon talous- ja sosiaalikomitean ja muiden kommentit. Näette, miten tämä prosessi toteutuu. Kiitos siis oikein paljon teille kaikille. Ja nyt me siirrymme yli tunnin mittaiseen äänestyssessioon. Meillä on paljon ehdotuksia, jotka on saatava nyt eteenpäin lainsäädäntöprosessissa. Just want to check with the rapporteur. Uh, uh well, he's busy again. Okay. Ja. No. Can I just check? So you... Sopiiko siis, Jorgo, tuo ehdotus? Selvä. Hyvä. Kiitos. On then to the votes this morning. We will... Siirrytään äänestämään. Käytämme äänestyskorttia, jos se on tarpeen, joten toivon, että toivon, että kaikilla on äänestyskortit mukana. Ensimmäinen äänestys Evelyn Gebhardin lausunto. on Euroopan uudelleen teollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi. Haluatteko sanoa jotain ennen äänestystä? Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegoita ja varjoesittelijöitä. Olin hieman hämmästynyt minä siis sain hyvin paljon hyviä positiivisia tarkistuksia, jotka olivat hyvin pitkälti myös samansuuntaisia kuin omani. Joten sen vuoksi ajattelin, että ne kannattaa lyödä yhteen ja tein niin kutsuttuja kompromissitarkistuksia. Mutta EPP, ALDE ja ECR e ovat sanoneet, että ei tätä tarvita. Eli että äänestetään vain näistä tarkistuksista sellaisenaan kun, toki kunnioitan tätä. Kuulin nyt, että EPP haluaa tehdä suullisia tarkistuksia, mutta siihen minä sanon ei. Siinä minä pidän kiinni näistä linjauksista, mitä me kolmen ryhmän kesken sovimme. Me äänestämme näistä tarkistuksista tällaisinaan, enkä minä hyväksy mitään suullisia tarkistuksia. Se olisi voitu hoitaa kompromissitarkistusten yhteydessä, mutta tällä tavalla ei asioita hoideta. Okay, well, thank you. Well, you made your position quite... Kiitos. Kantani on selkeä, joten en hyväksy suullisia tarkistuksia, koska kuten tiedätte, suullisia tarkistuksia voidaan tehdä ainoastaan, jos kaikki poliittiset ryhmät sen hyväksyvät. En halua, että tästä keskustellaan, kun siinä menisi koko aamu, eli äänestetään nyt vain. Ja tästä voi oppia jotain ensi kertaa varten. Tarkistus kaksi. Kohta kohdalta. Kohta yksi ensin, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan hyväksytty. Nyt toinen osa. Ja tarkistetaan koneäänestyksenä tämä. Äänestys alkaa, toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaan 13 puolesta. Tarkistus 1 raukeaa näin. Ja sitten tarkistus 3. Siellä on yksi sana lisäyksenä. Äänestetäänkö tuosta lisäyksestä? Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Hyväksytty selkeästi. Tarkistus viisi puolesta. Koneäänestys tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2014. Tarkistus 7. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 11. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja yhdeksän lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10. Myös lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus. Kun tuota ei hyväksytty tarkistusta 13, siirrymme tarkistukseen 15 ilman suullista tarkistusta. Ilman suullista tarkistusta, eikö niin? Äänet puolesta. puolesta vielä. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 14. Siinä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan selkeästi hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan myös hyväksytty. Seuraavana tarkistus 12 lisäyksenä tarkistukseen 14 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 20. Lisäyksenä 17 puolesta vastaan hylätty. Tarkistuslesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tuo pitää varmaan tarkistaa. Pahoittelen. Tarkistus 21. Äänestys päättyy. 18.17 hyväksytty. Nyt 25 tarkistuspuolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 24 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 22 myös lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 23 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 28 ilman suullista tarkistusta 28 ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta tarkistetaan. Tämä on varmasti tiukka äänestys. 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16.19. Tarkistus 37. Äänestetään siitä. Äänet puolesta. Tai tarkistetaan koneäänestys. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 16 puolesta 18 vastaan. Tarkistus 36 nyt. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 38 raukeaa. Ai tarkistusta on pyydetty. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 15 vastaan. 36 hyväksyttiin, 38 raukeaa, 41 raukeaa, 39 raukeaa. 35, siitä voidaan voidaan äänestää lisäyksenä. Sopiiko esittelijä Gebhardt? Äänestys alkaa. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hyväksytty. Tarkistus 40. Tarkistus 40. Sitä äänestetään lisäyksenä myös, eikö niin, esittelijä? Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Äänestys alkaa. Käsittääkseni esittelijä halusi mielellään tarkistaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 48 on vedetty pois. Tarkistus 47 puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. 51 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 49 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Nyt lausunto kokonaisuudessaan. Koneäänestys. Äänestys alkaa lausunto kokonaisuudessaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 3 vastaan 11 tyhjää. Kiitos oikein paljon. Haluaisitteko sanoa jotain, edustaja Gebhardt? Toki haluan sanoa kiitokset yhteistyöstä. Minä suositin, että ryhmäni äänestää tyhjää en siksi, että mietintö olisi huono, vaan siksi, että suuri osa se, mikä äh, oli tällaista holistista lähestymistä talouspolitiikassa ja teollisuuspolitiikassa, nimittäin äh, työehdot ja olosuhteet, ne konservatiivipuoli poisti tästä mietintöstä ja meille sosiaalidemokraateille tämä ei ole hyväksyttävää ja toivon todellakin, että tämä voidaan vielä korjata vastuuvaliokunnassa. Right, good, okay, well thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluaisin varmistaa, että meidän laaja kantamme saa puolustusta myös teollisuusvaliokunnassa ja varmasti te tähän pystyttekin meidän puolestamme. Sitten siirrytään eh, Garces Ramonin mietintöön. Eurooppalainen kuluttajapolitiikka, haluatteko te sanoa jotakin ensin? Herra Garces Ramon, ei, no sitten äänestetään suoraan. on aika monta alakohtaa, jotta parannetaan tätä äh, mietinnön luettavuutta. Ne ovat suullisia tarkistuksia. Suun tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. 96 puolesta vastaan hyväksytty. 91 lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistamme tuloksen. Hyvä. 92 lisäyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 92 puolesta vastaan. Hyväksytty 90 puolesta vastaan. Hyväksytty 85 raukeaa ja myös muut. Sitten 93 puolesta vastaan hylätty, hyväksytty 94 puolesta vastaan, hyväksytty 95 ensimmäinen osa puolesta vastaan, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, hyväksytty 98 puolesta vastaan, hyväksytty 97 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 lisäys puolesta vastaan hyväksytty. 101 puolesta vastaan hyväksytty 104 puolesta vastaan, hyväksytty 105 puolesta vastaan, hyväksytty 106 lisäyksenä puolesta vastaan, hylätty 108 puolesta tarkistamme tämän tuloksen. 108 Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 17, 17 tuloksella. 107 puolesta vastaan. Ei ole ihan selvän näköistä, jos voisitte selvemmin nostaa kädet ylös. Aloitetaan äänestys 107. Äänestys päättyy hyväksytty 22, 12 tuloksella 109 puolesta vastaan, hyväksytty 110 puolesta vastaan, hyväksytty 114 puolesta vastaan, hyväksytty 111 puolesta vastaan, hyväksytty 112 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 113 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan hy- tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 127 puolesta vastaan puolesta äänet vastaan tyhjää. Täytyy ne tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17, 18 vastaan. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta vastaan hylätty, 133 puolesta. Täytyy tämäkin tarkistaa, 133 äänestys alkaa. Votes closed. Päättyy hyväksytty kahdella äänellä. Sitten 131 raukeaa. Ja voimme äänestää 132 lisäyksenä puolesta vastaan. Hyväksytty. 130 myös, ei se raukeakin. 135 puolesta vastaan. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Hyväksytty. 136 vedetty pois. tulee kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen kolme puolesta vastaan hyväksytty. 140 Kompromissi neljä puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Ja vuorossa 150 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten taas uusi alakohta puolesta vastaan. Ei nyt näytä aivan selvältä. suullinen tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Vuorossa 154 puolesta vastaan. Hylätty. 155 puolesta vastaan hyväksytty. 153 raukeaa. 156 myös. 158 puolesta. Vastaan. Hylätty. 157. Puolesta vastaan hyväksytty suullinen tarkistus 5. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. That's on the subtitle vulnerable consumers. Haavoittuvista kuluttajista. Kysymys äänestys päättyy, hylätty 17.17 17 tuloksella. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty vuorossa. Suullinen tarkastus 6. Matkusan oikeuksista äänestys alkaa koneäänestyksenä. En tiennyt, että nämä alaotsikot olivat niin ristiriitaisista. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Niin, olen pahoillani sille, että ette oikein saanut suosiota. Sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty. Vuorossa kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Vuorossa 179 puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus 7 alaotsikko puolesta. Taitaa mennä läpi. Vastaan äänet. Kyllä, hyväksytty selvästi. 182 puolesta vastaan hyväksytty. 181 raukeaa, 183 ja 4 ne ovat samanlaiset yhdessä puolesta vastaan. Hyväksytty 187 ja 186 ja 185 kaikki ne raukeavat, 188 esittelijältä puolesta, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Sitten 189 vedetty pois ja kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Ja tarkistus 197 ja 198 197 and 198. Nämä kaksi yhdessä puolesta vastaan. Hyväksytty. 200 puolesta vastaan. Hyväksytty. Suullinen tarkastus 9 puolesta. Mm, otetaan kone äänestyksenä. Äänestys alkaa. Jälleen tällainen kantoja jakava aloitsa. Äänestys päättyy 16.19 tuloksella hylätty tämäkin. Mutta varmasti tähän tulee hyvä selkärakenne siitä huolimatta. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty 202 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty 208 rauhaa ja Vedetty pois 208. Sitten mennään tarkistukseen 209 puolesta. 209 puolesta vastaan nyt Tarkistan tämän tuloksen vielä. Uh, that's rejected. Hylätty. 211 puolesta vastaan hyväksytty. 210 raukeaa 212 puolesta vastaan. Ei ollut tullut kyllä selväksi. Koneäänestyksen 212 ään alkaa. The vote's closed. Päättyy. Hylätty. 17.18. Pitäisi kyllä äänestää joka ripeämmin siellä. Sitten 213. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Sitten Jortason kappaleisiin 23 puolesta vastaan hyväksytty, 25 puolesta vastaan hyväksytty, 26 ja 24 raukeavat. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 38 kuuluu jotain 31 mutta vasta siitä kohta kaksi. Se ei kuulu tähän, joten 38 kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 32 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan hylätty 51 puolesta vastaan hyväksytty 49 horisontaalinen tarkastus kuulostaa hiukan oudolta. Ai se koskee useita eri kohtia tekstissä. Horisontaalinen tarkastus Hortsvetikäiseltä koneäänestyksen puolesta, anteeksi, puolesta vastaan horisontaalisesti hyväksytty. Joten 50 on myös hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta ensimmäinen osa. Puolesta ensimmäinen osa vastaan. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissiin 14. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty sekin. 68 puolesta vastaan hyväksytty 69 ja 71 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty 70 raukeaa. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 78 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 84 puolesta

vastaan. Parempi tarkistaa 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21.13. Sitten yhden kappaleen viitteet. Tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi lisäyksenä puolesta vasta tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Ei tullut selväksi, EPP ei näytä äänestävän. Sitten vielä tämä kolme uudestaan puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. Viisi vedetty pois. Kuusi vedetty pois. vastaus seitsemän puolesta. Äänestys alkaa. Seitsemän. Uh, vote is Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten 8, 9, 10 voidaanko ottaa yhdessä esittelijä? Ei. Vai kylläkö Hyvä. Ei. Selvä. Sitten seitsemän puolesta vastaan. Anteeksi, tarkoitus kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan. Hyväksytty 10 puolesta vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan puolesta. 15 puolesta Äänestys alkaa 15. Hyväksytty. 16 vedetty pois, 17 puolesta vastaan. Hyväksytty 18 puolesta vastaan. Hyväksytty 22 puolesta vastaan. Hyväksytty 19 raukeaa 20 puolesta vastaan. Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistamme. Tarkistus 20. Äänestys päättyy. Hylätty. 17, 19, 21. Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Sitten lausuntoluonnoksen kokonaisuudessaan koneäänestyksenä loppuäänestys. Äänestys. Niin 36 on kortit, mutta vain harvat tuntuvat äänestävän. Äänestys päättyy. 34 puolesta kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut valmistelijoille oikein hyvää työtä. Right, we now move on to my own report. Kiitos. Nyt siirrymme minun oman mietintööni, lausuntoon liikennevaliokunnalle. Tässä on koko joukko unblock äänestykseen, joten käydään sinä lävitse samalla. Ensimmäinen äänestys on unblock-äänestys koko joukosta tarkistuksia, joka muuttaa tämän asetuksesta direktiiviksi. Äänet puolesta. sata puolesta. Vastaan. Selkeästi hyväksytty. Olen pahoillani, herra Manders. Ehkä sitten vielä viitata siihen, että äänestyksen vaikutus asetuksesta direktiiviäänestys laajan arvion mukaan se ei aiheuta haittaa sisämarkkinoille, jotta Mandersin tarvitse tässä olla huolissaan. No. No, I agree with you. It will not have effect on the single market. Right. We now move on to amendment 39. 39 Kampilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten toinen unlock-äänestys. Ja tässä poistetaan moottoripyörät direktiivin alalta. 42, 3, 4, 7, 8, 50, 56, 57. Ja äänestämme koneellisesti. Tämä on hyvin tärkeää. Eli unblock-äänestys. Eli siis unblock poistetaan moottoripyörättä direktiivin alaisuudesta. Äänestys alkaa. 42. 43, 44, 47, 48, 50, 56 ja 57. Is everybody clear now? Mrs. Westphal, I know is against. Minä tiedän, että Rova Westphalen vastustaa ainakin. Tiedän, että hän vastustaa, koska hän kertoi tämän eilen. No niin, äänestys päättyy. Kaikki ovat äänestäneet. Ja se on hyväksytty. 17, 15 ja kaksi tyhjää. 58 raukeaa. Seuraava unblock-äänestys, jossa on muutoksia 3, 4, 5, 6 ja 7 jotka muuttavat äh, museoajoneuvon määritelmän puolesta ää, koneellisesti. Eli museoautot, museoautopaketti. Uh, the vote is closed and that's... Ja se on hyväksytty. Tarkistus äh, kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 51 raukeaa. 52 Westfalenilta puolesta vastaan hylätty. 54 vedetty takaisin. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Joten tarkistus 61 Westfalenilta puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 63 suullinen tarkistus. Tässä sanotaan, että se on Kerstin Westfalilta, mutta, mutta se on herra Mandersilta. Eli suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Eli 60 hyväksyttiin tämän suullisen tarkistuksen kerran. 64 raukea. Ei. 64. 64 puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus kymmenen Vastaan hyväksytty. 65 raukeaa 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 70 puolesta. Vastaan hyväksytty 73 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Joten siirrymme tarkistukseen 85 Van der Kampilta puolesta vastaan hyväksytty. 13. Tämä on tekninen adaptaatio vain. Eli tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä, meidän täytyy äänestää 13. Tarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko ottaa taas seuraavat unblock. Ne ovat kaikki teknisiä parannuksia. Vastustaako joku tätä? Minua. Niin. Eli liitteet 151 9 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty, 21 puolesta vastaan hyväksytty. 22 raukeaa, 23 puolesta vastaan hyväksytty, 24 puolesta vastaan hyväksytty, 25 puolesta vastaan hyväksytty, 27 puolesta, vast, puolesta vastaan Hyväksytty. Tarkastus yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 30 raukeaa. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys minun lausunnostani. Toivon mukaan tuette sitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta 7 vastaan. Olen pahoillani, että en saanut vakuutettua herra Mandersiasta tukemaan. Kiitokset. Nyt sitten äh, vakuutusedustus uudelleen laatiminen. Tämä on monimutkainen äänestys. Tämä äänestyslista ei ole ihan täysin selvä, mutta Katsotaan tässä äänestyksen aikana. Rove Steiler, haluatteko te sanoa jotain ennen äänestystä? Eli voimme lähteä. Right. So, we now... Siis, ensin tarkistus 37 puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 38. Olis Smith vetänyt on pois tänä aamuna käsittääksemme, joten tarkistus 39 karas puolesta puolesta. Tästä pitää mielestäni äänestää. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40. Karas puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi A puolesta. Vastaan hyväksytty Tarkistus 43 puolesta. 43 puolesta vastaan. Tuo ei ole mitenkään selvää, en näe täältä kunnolla, että äänestäisitte, joten pyytäisin, että äänestätte vähän innokkaammin. 43. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18.14. Tarkistus 44 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus B puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 6 esittelijältä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitos, että pyysitte koneäänestystä. Tarkistus 48. Smith ja Hatsimakakis. Äänestys alkaa. 48. Tarkistus 48. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta. 49. Tämä pitää varmaankin tarkistaa. 49. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Kompromissitarkistus C Kompromissitarkistus C raukeaa, kun 49 hyväksyttiin. Sittenkö äänestetään tarkistuksesta 7? Ei. Seuraavana tarkistus 51. 51. Äänestys alkaa. Tarkistus 51. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan esittelijältä. Tarkistus kahdeksan, äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan esittelijältä. Äänestys päättyy. Hylätty. 17.17. Kaksi jätti edelleen äänestämättä. Tässä olisi ollut hyvä vaikutusmahdollisuus 52 puolesta. Vastaan Selkeästi hyväksytty 53 puolesta vastaan. Hyväksytty 54 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus D puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavana 56 puolesta Avataan äänestys 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57. Äänestys alkaa 57. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 17 vastaan hyväksytty yhdellä äänellä. Sanoin ensin väärin. 59 Smithiltä puolesta. Vastaan Selkeästi hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? No tarkistetaan. Se on poisto. Tarkistetaan, kun siellä on vaikutuksia. Äänestys päättyy hyväksytty. Joten tuo poisto hyväksyttiin, joten kaikki muu raukeaa. Kohdassa neljä. Seuraavana Tarkistus 62. Nyt tarkistus 62 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 64 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 65 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 66 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 67 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 11 puolesta 11 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 69 ja 70 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 71 ja 72 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 73 ja 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 75, 76 ja 77 puolesta vastaan hyväksytty hyväksytty. Tarkistus 12. Raukeaa tarkistus 13. Esittelijältä puolesta. Ketkä puoltavat tarvitsemme tarkistuksen tässä tarkistus 13 esittelijältä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Seuraavana kompromissitarkistus E myöhemmin johdantosan kappaleissa on suullinen tarkistus. Siihen palataan kompromissi E-äänestys alkaa. Ai anteeksi. Perutaan nyt tuo äänestys. Äänet puolesta. Kompromissitarkistus E vastaan. Selkeästi hyväksytty. Nyt 81, 82, 83 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 14 raukeaa. Kompromissitarkistus F puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 25, 86, 87. Kaikkiko yhdessä? Voimmeko äänestää kaikista noista poistoista yhdessä? 99 asti. Selvä. Yhtenä ryhmän äänet puolesta vastaan. Kaikki nuo poistot hyväksyttiin. Näin taidettiin kaikki kohtaan 9, 13 kuuluvat 100, 101 raukeavat kompromissitarkistus G puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 15 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 106 puolesta. 106 Smithiltä äänestys alkaa. 106. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahden äänen enemmistöllä 19.17. Kompromissitarkistus H. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 108 Schmidt puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 109 ja tarkistus 110 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus I puolesta puolesta, kompromissi I puolesta. Kompromissi I. Tässä sanotaan, että EPP ehdottaa kompromissia, mutta ette ole enää tässä mukana. No tarkistetaan sitten. Kompromissi I. The vote's open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 114, 115, 116 puolesta Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 107, 17, 17. Ja tarkistus 17 raukeaa esittelijältä, joten 117, 118 seuraavana puolesta. Puolesta sen kyllä nähdä, kun EPP ei tunnu ollenkaan äänestämään puolesta. Vastaan. Selkeästi hyväksytty. 119 puolesta vastaan hyväksytty. 18 raukia tarkistus 19 esittelijältä puolesta. Äänestys alkaa. 19 esittelijältä

puolesta. Avataan äänestys. Äänestys alkaa. 123-124 äänestys alkaa. Jos voisitte vähän nopeammin äänestää, niin olisi mukavaa. Hylätty. 16.19. Tarkistus 20 esittelijältä. Puolesta. Vastaan. Hyvin tiukkaa. Tarkistus 20 esittelijältä. 16.19. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa tarkistus 20. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 16 vastaan. Tarkistus 125, 126, 127 puolesta vastaan. Uskoakseni hyväksytty, eikö niin? Tarkistus 128 raukeaa, 129 raukeaa. Tarkistus 130 nyt Schmidtiltä puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus K puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 133 puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 22 yhteensopiva esittelijän kanssa puolesta. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 134. Karas. Puolesta. Ei, avataan koneäänestys. Äänestys alkaa. 134. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. 18.16. 135. Puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty 136 puolesta vastaan. Hyväksytty 23 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus M puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 142 ja 143 Äänestys alkaa. 142-143. Äänestys päättyy. Hylätty. 17.17. 17. 144 puolesta. Äänestys alkaa jälleen 144. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 145. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 146, 147, 148 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan myös hyväksytty. Kompromissitarkistus O puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana 154 puolesta 154 vastaan hyväksytty 155 puolesta 155 ei ole selvä. 155 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 155 on hylätty. Yhdellä äänellä 156 puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 157. 157 on tiukka äänestys. Myös äänestys alkaa. 157. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Korjaan. Hylätty. 16.19. Kompromissitarkistus B. Puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 25 esittelijältä puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 160 raukeaa. 26 esittelijältä. Äänestys alkaa. Tarkistus 26. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Sitä 61 26 esittelijältä, sanoo puheenjohtaja. Aitua tehtiin jo 162. 162 puolesta. Vastaan. Selkeästi hyväksytty. 163 puolesta vastaan hylätty 164 puolesta vastaan, hylätty 165-166 puolesta vastaan, hyväksytty molemmat 167 puolesta tarkistetaan. Kestääkseni hylätty, mutta haluan olla ihan varma. Äänestys päättyy. Hylätty. 168. 168 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 169 raukeaa. 170 puolesta. Jälleen tiukka äänestys. 170 äänestys alkaa. Hylätty. 171. 171 Äänestys alkaa 171. Hyväksytty. 172 puolesta vastaan hyväksytty. 27 raukeaa, 173, 174, 75 puolesta Vast- Taitaa olla aika tiukka, joten tarkistetaan. Nuo poistot, 173 ja muut äänestys alkaa, hylätty. Voidaanko ottaa yhtenä ryhmänä seuraavat? Ei kai, 176 puolesta vastaan, hyväksytty 177, 177, 177. Äänestys alkaa. 177, eikö niin hylätty? 178. Äänestys alkaa. Luultavasti sama tulos, mutta ei se koskaan ihan varma ole. Äänestys päättyy. Sama tulos. 179. Äänestys alkaa. tarkistamaan, muuttuuko tässä jollain mieli. 179. Hylätty. 180. Äänestys alkaa. Päättyy. Sama. Olisi nämä voitu tehdä yhtenä ryhmänä nyt 181. Äänestys alkaa. Joku olisi voinut muuttaa mielensä. Ihan kuka tahansa ja se muuttaisi tuloksen. Äänestys päättyy. Näin juuri. Tuo hyväksyttiin yhdellä äänellä. Päätökseni käyttää koneäänestystä oli ihan oikeutettu. 182. Äänestys alkaa. Saadaan eri tulos tällä kertaa. Äänestys päättyy. Hylätty. No niin. Johdantosan kappaleet. Joku asia on hyväksytty, kun kompromissi hyväksyttiin. Seuraavana kompromissi Q. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 30. Karas Äänestys alkaa tarkistus 30. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1 esittelijältä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 31 karas Äänestys alkaa. 31. Päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi esittelijältä. Äänestys alkaa. Tarkistus kaksi esittelijältä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus R puolesta vastaan hyväksytty selkeästi Voidaanko seuraavat kolme ottaa yhtenä ryhmänä? No, äänestys alkaa 33, 34, 35, 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Kaikki hylätty. 17 puolesta 17 vastaan. Näin. Äänestys alkaa Mietin anteeksi, lausunto luonnoksesta. Haluaako joku vielä äänestää? Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta yksi vastaan. Ei tyhjä. Edustaja Staile, teillä on tässä selkeä mandaatti. Voitte puolustaa meidän kantoja Mekan valiokunnassa. Haluatteko vielä sanoa jotain? Selvä, kiitos. Tämän aamun viimeinen äänestys on edustaja Panserin lausunto sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat. Edustaja Panserielle paikalla, joten siirrytään heti äänestämään. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta. Vastaan. Selkeästi ylätty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Hylätty tarkistus viisi puolesta vastaan. Hylätty tarkistus 45 puolesta puolesta vastaan. Hyväksytty 46 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 6 esittelijältä puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 49 yhteen sopiva tarkistuksen kahdeksan kanssa. Äänet puolesta ja suullinen tarkistus myös kyllä. Puolesta. Vastaan. Haluatteko, että tarkistetaan koneäänestyksenä? Selvä. Äänestys alkaa. Right. We'll just have a check. Keep everyone awake. Amendment 49. Tarkistus 49. Ja suullinen tarkistus puolesta. Anteeksi, äänestys päättyy hylättyä. Kompromissi A puolesta vastaan hyväksytty. Anteeksi, minun pitää palata vähän taaksepäin. Kun tuo, jossa oli suullinen tarkistus, hylättiin, pitää äänestää ilman suullista tarkistusta. Siitä pitää äänestää ja katsoa, hyväksytäänkö se puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus A puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan hyväksytty. C puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 61 raukeaa. D. Kompromissi D puolesta vastaan hyväksytty. 65 ryhdeltä puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 12 esittelijältä puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 66 Händel puolesta vastaan. Hylätty. 67 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Hyväksytty 69 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 76. Repo. Yhteensopiva puolesta Äänestys alkaa. 76 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13. 77 puolesta. Puolesta. Tarkistetaan. 77. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. 21 puolesta 13 vastaan. Tarkistus 78 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan hyväksytty. 84 Händel puolesta vastaan hylätty. 85 Pietikäinen puolesta vastaan Hyväksytty 86. Händel puolesta vastaan. Hylätty 87. Schmidt puolesta vastaan. Tarkistetaan. 87. Äänestys alkaa. Uskoakseni hyväksytty. Kyllä, hyväksytty 19.14. Tarkistus 16 puolesta vastaan hylätty. 88 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 18 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 92 Schmidt. Äänestys alkaa. Tarkistus 92. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan. Hyväksytty. 102 yhdessä Pn kanssa, niinkö, yhtenä ryhmänä, kun Phen päästään. Äänestetään nyt 123 ja 21 puolesta vastaan hyväksytty. 104 pusoi puolesta vastaan hyväksytty. 22 esittelijältä puolesta vastaan. En ole varma, usko, että se on hylätty. Mutta tarkistetaan 22 esittelijältä. Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä. 105 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 106. Tämä on suullisen Alden tarkistuksen kerä. Puolesta vastaan hyväksytty. 107, puolesta vastaan hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan hylätty. Mutta tarkistetaan vielä. En ole ihan varma. Hyväksytty kyllä. 112 puolesta vastaan. Hyväksytty 24 esittelijä puolesta. Tarkistetaan 24. Hyväksytty 21.14. 113 puolesta vastaan hyvä, hylätty Kompromissi N puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi O. Kompromissi O puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Sitten tarkistus 139 seuraavaksi. Puolesta vastaan hyväksytty. 140 puolesta vastaan hylätty. 141 puolesta vastaan hylätty. 142 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 143 puolesta vastaan Hyväksytty. 144 puolesta vastaan. Hyväksytty. 145 puolesta vastaan. Hyväksytty. 146 puolesta vastaan. hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan hyväksytty. 149 puolesta vastaan hyväksytty. 150 puolesta vastaan hyväksytty. 151 puolesta vastaan hylätty. Johdantavasan kappaleisiin 26 puolesta vastaan hyväksytty, 27 puolesta vastaan hylätty, 28 puolesta vastaan hylätty, 29 puolesta vastaan hylätty, 30 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan hylätty, 30 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 33 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. 40 puolesta, vas, puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan hyväksytty. 42 puolesta vastaan hylätty ja 43 puolesta vastaan hylätty. Ja nyt sitten lausuntoluonnos näin muutettuna. Äänestys alkaa. hyväksytty 34 puolesta, yksi vastaan. Onnittelut edustaja Fanserille. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Näin päivän äänestys on päättynyt. Kiitokset äh, siitä, että olitte paikalla. Olemme vain viisi minuuttia jäljessä aikataulusta. Koratsa Bilt on seuraava esittely, esittelyvuorossa esityslistalla. Annamme muutaman minuutin ihmisille aikaa poistua salista. Ja sitten annan puheenvuoron Koratsa Biltille.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 Taidamme olla valmiita jatkamaan. Aloitamme seuraavan keskustelun. Valikunta aloitteinen mietintö esittelijänä Karatsa Bild. järjestimme menestyksekkään kuulemistilaisuuden vähän aikaa sitten palveluiden sisämarkkinat, tilanneselvitys ja tulevat toimet. Meillä on nyt mietintö luonnos Karatsa Bildiltä. Hän esittelee sen hetken kuluttua. Meillä on eri poliittisten ryhmien varjoesittelijät. Lökkikö Drapti ei taida olla täällä. En tiedä kuka hänen puolestaan puhuu. Ehkä edustaja Gepard. Puhutteko edustaja Raptin nimissä varjoesittelijänä ikään kuin? Ryyle ja minä itse olemme varjoesittelijöitä myös. Tervetuloa komission tiimi Kleberin johtajan johdolla. Saatte puheenvuoron, kun olemme kuulleet valikunnan jäseniä. Anna-Maria Koratsa-Bilt, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I, I would like to welcome... puheenjohtaja. Toivottaisin tervetuksen kaaskuukasta ruotsalaisen vierailijaryhmän ja haluaisin sanoa, että olemme täällä sen takia, että tämä on Euroopan kansalaisten parlamentti, joten olette erittäin tervetulleita. Welcome. Mr. Chairman, this puheenjohtaja, tässä mietinnössä on kyse kasvusta ja työpaikasta Euroopassa. Komission mukaan 70 prosenttia BKTstä EU:ssa ja työllisyydestä tulee tällä hetkellä palvelusektorilta. Se on nopeimmin kasvava sektori. Voisimme saavuttaa 330 miljardia euroa, 2,6 prosenttia BKTstä, ja joissakin maissa jopa 4 prosenttia BKTstä tulisi tästä kymmenessä vuodessa, jos täysin käytettäisiin sektorin potentiaali hyväksi. Nämä luvut puhuvat puolestaan. Tämän takia haluaisin kysyä, onko puheenjohtajavaltio tai muut jäsenvaltiot paikalla, koska meillä on historiallisen korkea työttömyyden taso. Tällä hetkellä me taistelemme julkisen velan, velkataakan alla, puhumme liian suurista säästöistä, liian pienestä kasvusta. Ovatkohan hallitukset sitä mieltä, että kansalliset politiikat tänä, riittävät luomaan työpaikkoja Euroopassa vai kaikkihan ovat samaa mieltä siitä, että se sektori, jolla voisimme luoda työpaikkoja ilman, että käytämme veronmaksajien rahoja, jos siirtettäisiin vain esteet ja hankaluudet tieltä, mitä jäsenvaltiot ovat tästä mieltä? Tämä mietintö on kohdistettu tavallaan jäsenvaltioille. Meillä on palveludirektiivi, joka hyväksyttiin 2006, ja haluaisin tässä kiittää Rova Gebhardia herra Hans, Rova Hanslik ja samoin teitä puheenjohtaja ja myös muita kollegoita. Teillä kaikilla oli vahva rooli näissä kysymyksissä ja olette sitoutuneita asiaan yhdessä komission kanssa, jotta tämä direktiivi täytäntöön pantaisiin. Nyt se on siirretty kansallisen lainsäädäntöön, mutta sitä ei ole kyllä kunnolla täytäntöön pantu käytännössä. Haluaisinkin kysyä jäsenvaltioilta, miten voitte selittää kansalaisillenne sen, että epäätte heiltä työpaikkoja, jotka eivät maksa julkista rahaa, ja haluaisin heidän olevan tilivelvollisempia ja avoimempia tässä prosessissa meidän kanssamme. Sitten vähän konkreettisemmin, mitä sitten ei ole täytäntöönpantu? Jos ostaa jonkun matkapaketin esimerkiksi yhdestä jäsenvaltiosta, niin silloin joutuu ehkä syrjinnän kohteeksi johtuen omasta passista. Ja haluaisin kiittää ystäviämme Euroopan kuluttajaneuvostosta. He auttoivat hienosti kuulemistilaisuudessamme ja kerroi, kertoivat, että on ratkaistu sellainen tapaus, jossa itävaltalaista kuluttajaa vastaan oli syrjitty ja häneltä pyydettiin paljon korkeampi hinta aivan samanlaisesta risteilypaketista kuin saksalaisten matkailuiden kohdalla. Tässä on kyse 20 kaksi artiklasta, jossa syrjitään kotipaikan mukaan. Olen tyytyväinen, että komissio on alkanut rikkomusmenettelyt jäsenvaltiota vastaan, jotta Euroopan kuluttajille annettaisiin mahdollisuus nauttia palvelumarkkinoista ilman minkälaista syrjintää. Mutta tässä on kyse myös yrityksistä. Nekään eivät pysty nauttimaan 500 miljoonan henkilön markkinoista. On kyse arkkitehdeistä vaikka, jotka haluavat toimia jossain toisessa jäsenvaltiossa. He joutuvat osoittamaan, että arkkitehtiyrityksen osuus on 51 prosenttia, se on, nyt sen omistaa yksityinen taho, ja tätä pitää muuttaa juridista yritysmuotoa. Tässä on yritys, jolla on yhdessä jäsenvaltiossa jo vakuutus, ja sitten se pakotetaan tai voitaisiin pakottaa ottamaan vielä toinen vakuutus. Tämä tarkoittaa sitä, että maksaa kaksinkertaisen hinnan, kun asettautuu toimimaan jossakin muussa jäsenvaltiossa, ja olen tyytyväinen työstä, jota komissio tekee juuri tästä asiasta. Vakuutukset pitäisi tunnistaa rajat ylittävällä tavalla. Voisin antaa paljonkin esimerkkejä, mutta komission tutkimus on ne jo täällä listannut. Mitä sitten tälle kaikille teemme? On olemassa sääntöjä, joten nyt meidän tehtävämme on varmistaa, että säännöt toteutuvat käytännössä. Puheenjohtaja, ongelma liittyy niihin kohtiin palveludirektiiviä, joissa jäsenvaltioilla on tulkinnan varaa. Ja liian usein julkisen edun käsite liittyy kansallisen viranomaisen. Tämä synnyttää esteitä ja rajoituksia. Liian usein arvioidaan oikeasuhtaisuutta tästä syystä ja siksi pyydänkin mietinnössä, että komissio auttaisi meitä selventämään tätä ja antaisi ohjeistusta jäsenvaltioille siitä, miten sovelletaan oikeasuhtaisuustestiä. Myös jäsenvaltiot käyttävät taloudellista tarveharkintaa tai pyytävät yrityksiä muista jäsenvaltioista osoittamaan, että ne voivat tuoda lisäarvoa. Kaikki tämä puheenjohtaja on palveludirektiivin hengen ja kirjaimen vastaista ja se estää kansalaisia saamasta uusia työpaikkoja. Meidän työssämme on tärkeää todeta, että meillä ei pitäisi olla minkäänlaisia kaksoistandardeja. Kaikkien jäsenvaltioiden valtioiden pitäisi jakaa vastuunsa, vastuu siitä, että markkinat avataan. 2006 vuodesta tilanne on myös uudenlainen. Haluaisin sanoa, että jotta voidaan tehostaa sisämarkkinoiden palvelusektoria, se voi vaikuttaa myönteisesti myös teollisuudelle. Uusi tapa, jolla moderni talous toimii, me myymme, myymme yhdessä palveluita ja tavaroita. Meillä on digitaalipalvelut, mobiilipalvelut. Meidän pitäisi myös toimia kunnianhimoisesti ja suhta asettautua, ottaa huomioon jo tulevaisuus, koska innovaatio on jo muuttanut tapaa, jolla ihmiset voivat nauttia hyödykkäitä rajat tavalla. Sitten näihin konkreettisiin ehdotuksiin harmonisoitu lähestymistapa, kun täytäntöön pannaan palveludirektiiviä, kun tämä ei ole mahdollista, eikä voida toimia johdonmukaisella yhdenmukaisella tavalla. Ja on näitä harmaita alueita paikallisessa ja kansanlainsäädännössä. Ainakin meidän pitäisi pystyä parantamaan ka- molemminpuolista tunnustamista. Pitäisi käyttää paremmin olemassa olevia välineitä, kuten sisämarkkinoiden tieto, tieto, tiedonvaihto järjestelmää ja varmistaa vaatimusten toteutuminen rajoitettavalla tavalla, käyttää paremmin myös solvit kiistanratkaisuvälinettä. Meidän pitäisi parantaa näitä mm, yhteisiä tietospisteitä, asiointipisteitä, tiestoimme käyttäjäystävällisesti monikielisesti. Tämä olisi yksi asentopiste sekä kuluttajille, kansalaisille ja yrityksille ja jäsenvaltioiden todellakin pitäisi tiedottaa näistä kysymyksistä myös rajat ylittävällä tavalla. Pyysimme komissiota arvioimaan arviota esikuva-analyysivertailuissa ja raportoimaan säännöllisesti jäsenvaltioilla. Haluaisin muuten kiittää ruotsalaista kollegamme, joka osallistui tähän kuulemiseemme. Hän kertoi siellä, kuinka näitä keskitettyjä asiointipisteitä voidaan käyttää ja parantaa direktiivin täytäntöönpanoa. Puheenjohtaja, Tuen täysin nollatoleranssipolitiikkaa, jota komissio harjoittaa ilman minkäänlaisia kaksinaismittatikkoja eikä, ja ilman sääntörikkomuksia. Meillä on tämä mittatikku, mutta meidän pitää käyttää myös vuoropuhelua, vaihtaa parhaimpia käytäntöjä sekä kansallisten ja paikallisviranomaisten kesken että parlamenttien ja jäsenvaltioiden kesken. Siksi tässä keho- mietinnössä kehotamme jäsenvaltioita vakavissaan ottamaan nämä asiat korkealla poliittisella tasolla ja ottamaan ne asialistalle kilpailukykyneuvoston kokouksen jälkeen. Olen jo ollut yhteydessä puheenjohtajavaltio Irlantiin asiasta ja toivottavasti, toivottavasti myös neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy ottaa Euroopan neuvoston asialistalle sisämarkkinoiden palveludirektiivin täytäntöönpanon niin kauan. Äh, se pitää olla asialistalla mukana, kun on tarpeen, viittaan hiukan pääjohtaja Draghiin. Siis sen pitää olla korkealla prioriteettilistalla jäsenvaltioissa ja pyydän myös konkreettista etenemissuunnitelmaa, jotta voimme poistaa nämä tiellä olevat esteet ja edistää työpaikkojen luomista Euroopassa. Miten voimme sitten konkreettiset toimia? Meillä on esikuva, analyysit, samoin ohjausjakso ja pyydämme maakohtaisia suosituksia. Puheenjohtaja vielä lopuksi. Tämä työ on alkanut, mutta tämä on komission ja jäsenvaltioiden välistä työtä. Sen pitäisi olla avoin Euroopan kansalaisille. Heidän pitäisi saada tietää, mitkä jäsenvaltiot haittaavat, mitä rajoituksia, mitä esteitä työpaikkojen tiellä on. Me pyydämme suurempaa avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta näistä jäljellä olevista esteistä. Odotan mielenkiinnolla nyt alkavaa keskustelua teidän ja varjoistelun kanssa. Kiitoksia. Good. Thank you very much indeed for your... Hyvä, kiitos oikein paljon tästä selkeästä esityksestä. Nyt pyydän varjoesittelijöitä käyttämään puheenvuoron. Tiedän, että aina on tiukat rajat, kun valikunta aloitteisia mietintöjä kirjoitetaan merkkimäärän osalta. Ensin Evelyn Gephardt joka toimii tänään varjoesittelijänä, mutta itse direktiivin, palveludirektiivin esittelijä, joten hän tuntee tämän valtavan hyvin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pahoitella Raptin nimissä, että hän ei voinut olla täällä paikalla. Hänellä on tärkeä tapaaminen Lissabonissa. Ja sehän tiedetään, että me voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, joten mielelläni totta kai lupasin häntä täällä edustaa erityisesti kun tämä aihe on minullekin erittäin tärkeä. Edustaja Rapti kiittää oikein sydämellisesti Koratsa Biltti hänen tekemästään työstä. Hän on samaa mieltä siitä, että palveludirektiivi on todella tärkeä väline sisämarkkinoilla, mutta hän haluaisi samalla muistuttaa siitä, ettei se ole mikään itseistarkoitus. Ehkä missä nimissänikin voin vielä kerran lisätä edustaja Koratsa, Bild sen, että puhuitte aina erittäin suurista luvuista tässä. Puhuitte niistä kovan ääneen ja kysyisin, mistä nämä luvut ovat, kun palveludirektiivin esittelijänä muistan, että saimme erittäin paljon ja hyvin vaihtelevia lukuja. Eikä niistä mitään oikeastaan pystytty kunnolla perustelemaan – ja pidän vaarallisena, että toistellaan vain tällaisia lukuja, joista ei ole oikein varmuutta. Siitä ehkä syntyy sellaista tekstiä, jota ei oikeastaan toivota. Edustaja Rapti on samaa mieltä siitä, että on huolehdittava palveludirektiivin paremmasta täytäntöönpanosta. Myös monta vuotta sen jälkeen, kun aikataulun mukaan olisi pitänyt olla valmiina. On paljon vielä tehtävänä. Tämä onkin todella monimutkainen asiakokonaisuus. Hän on myös samaa mieltä nollatoleranssista, jota komissio ja te ehdotatte juuri viivästysten osalta direktiivien täytäntöönpanossa. Tämä ei koske ainoastaan tätä direktiiviä, vaan kaiken kaikkiaan. Kuitenkin hän haluaisi tässä yhteydessä painottaa sitä, että on tärkeää, että keskitymme siihen, että täytäntöönpano on oikeanlaista, ettei lähdetä mitään uudelleen tulkintaa tekemään. Kyse ei ole sinänsä siitä, että rangaistaan jäsenvaltioita. Tärkeämpää olisi huolehtia siitä, että jäsenvaltiot tarpeen vaatiessa saavat apua täytäntöönpanon toteuttamisesta – korrektilla tapaa. Siitä olisi varmasti enemmän hyötyä kuin joistain rangaistustoimista. Hän on teidän kanssanne samaa mieltä tuosta paremmasta hallinnosta sisämarkkinoilla. Siitä voidaan totta kai keskustella samoin kuin ehdotuksista, jotka koskevat avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Hän on kirjoittanut muistiinpanot englanniksi Accountability oli tässä hänestä tärkeää. Ja hän on ihan samaa mieltä myös siitä, että Euroopan parlamentille kuuluu tässä erityisen aktiivinen rooli. Kuitenkin pitäisi vahvistaa myös kuluttajan suojaa. Emme voi hyväksyä kuluttajien syrjintää kansalaisuuden tai asuinpaikan pohjalta. Te painotitte vielä tätä jäsenvaltioiden komission, mutta myöskin yritysmaailman tehtävässä varmasti voidaan antaa vielä paljon apua, näin toivon. Muutamassa kohdin olemme vähän eri mieltä kanssanne. Tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että kaikki kansallinen säätely on palveludirektiivin toteuttamisessa esteeksi. Ja yhteisen tuomioistuin on tapauksessa tai toisessa jo sanonut, että kaikki jäsenvaltioiden säännöt eivät sinänsä ole kiellettyjä tai epätoivottavia, joten tähän pitää vielä tutustua. Meidän tulisi huolehtia siitä, että ne säännöt, joista me sovimme, tulevat noudatettaviksi, täytäntöönpantaviksi. Ei tämä tarkoita kuitenkaan sitä, että kaikista kansallisista säännöistä on luovuttava, erityisesti mitä tulee työmarkkinatilanteeseen tai oikeuksiin työmarkkinoilla tai sosiaalioikeuksiin. Kappaleessa 20, kun puhutaan siitä, että alkuperämaa periaate ei siellä enää ole niin sitä ei voi nähdä yksinään, vaan se on nähtävä myös yhteydessä artiklaan yksi, jossa puhutaan siitä, että kansallinen oikeus on otettava huomioon työoikeuden sosiaalisten oikeuksien osalta ja näin tämä yhteys on nähtävä, sitä ei saa unohtaa. Siksi edustaja Rapti juuri tässä yhteydessä esittää muutamia tarkistuksia ja sen voin hyväksyä. Ne rajoitukset, joita nyt on ja jotka ovat suhteettomia, on poistettava, siitä olemme samaa mieltä. Mutta hyvin tarkkaan asiaa on ensin arvioitava. Me varmasti voimme auttaa teitä muotoilemaan nämä asiat hiukan tasapainoisemmin. Tässä siis tarjous tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Joka tapauksessa Sosiaaliset oikeudet ja kuluttajasuoja ansaitsevat vähän enemmän painoarvoa tässä. Ja juuri puhuitte tuosta keskitetystä asiointipisteestä. Sanoin, että, tai olisin sanonut, että se puuttuu sieltä tekstistä, mutta siihen puututte varmasti tarkistusten muodossa. Tämä on tärkeä aihe. Meidän on esitettävä tämä vaatimus. Ja tässä tarvitaan todella selkeitä parannuksia useissa jäsenvaltioissa, koska tämä todella avaa oven yrittäjälle, pk-yrityksille. Ja nämä yritykset haluavat eniten työpaikkoja. Kiitos. Paljon kiitoksia. Varmasti kokemuksesta saadaan lisäarvoa tässä työssä. Tästä tulee todella merkittävä ja hyödyllinen mietintö. Edustaja Lökkegod. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset Koratsa Biltille tästä mietinnöstä. Minusta te olette tehneet minun elämäni varjoesittelinä hyvin helpoksi, koska minun on todella vaikea olla eri mieltä teidän pääkohdistanne. Eli yleisesti ottaen minusta tämä on hyvä mietintö. Me tuemme täysin tätä perusajatusta. Haluaisin painottaa kolmea asiaa. Ensinnäkin, kuten te jo sanoitte, meidän täytyy ylläpitää painetta jäsenvaltioiden suuntaan, jotta he täyttäntöön panevat direktiivin. Tuen myös tätä nolla toleranssipolitiikkaa. Ja sen lisäksi Ymmärrän, että on, on ongelmallista, että on käytetty erilaisia tekosyitä olla täytäntöön panematta tätä. Ja tämä on sellainen asia, jonka meidän täytyy puuttua. Ja kolmanneksi, Tämä on ehkä monille vain pieni yksityiskohta, mutta minusta se on tärkeä. Eli nimenomaan artiklassa 20.2 tämä syrjimättömyysperiaate. Olen periaatteessa sitä mieltä, että kuluttajia ei saa syrjiä kansallisuuden tai asuinmaan perusteella. Käytännössä maailma kuitenkin on hieman monimutkaisempi. Meidän täytyy puuttua siihen ongelmaan, että yritysten täytyisi voida itse valita myydä esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa ja olla myymättä Saksassa ja Ranskassa. Yritysten täytyy noudattaa kuluttajan asuinmaan kuluttajansuojalainsäädäntöä ja se on, on epärealistista, että PK-yritykset esimerkiksi tietäisivät kaikkien jäsenvaltioiden kuluttajansuojalaista. Tämä on luonnollisesti vain yksi pieni asia, mutta olemme muilta osin täysin samaa mieltä tästä mietinnöstä ja odotan mielenkiinnolla läheistä yhteistyötä. Um, thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Haide. Voin puhua ihan lyhyesti. Vielä odottelen, että Koretsa Bild saa luonnoksen aikaiseksi ja varmasti voimme sitten tehdä hyvää yhteistyötä. Muuten toivon, että edustaja Koratsa Bilt osoittaa ymmärrystä sille, että meillä ei ole pienenä ryhmänä oikein riittävästi aikaa lausuntoja varten, joten joudumme myöhän hoitamaan tässä tätä siinä sivussa. Muuten tämä ei onnistu. Pahoittelen. As far as I know, you should have the... Käsittääkseni mietintö pitäisi kyllä teillä olla. Se on käsittääkseni käännetty kaikille kielille. So uh, it has been translated as... Se on käännetty käsittääkseni kaikille kielille jo. Jos voin itse varjoesittelijänä kommentoida, olen kaikkien kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on todella kattavaa työtä, jota Koratsa Bilt on tehnyt, kun tässä on säännöt, jotka liittyvät tekstin pituuteen. Varmasti on muita seikkoja, joita haluamme vielä lisätä, jotta tästä tulisi mahdollisimman kattava. Ja näin saamme vielä lisäarvoa. Perushuolenaiheeni tässä olisi se, että ne mahdollisuudet, jotka ovat sisämarkkinoilla olemassa potentiaalisille investoijille, sijoittajille, pienyrityksille, eivät ole kovin näkyviä erityisesti ajatellen mahdollisuuksia tarjota palveluita muissa maissa. Ja minusta tuntuu, että, että tämä sellainen asia, jossa voisimme ehkä osoittaa kysymyksen komissiolle ja pyytää seuraamaan vähän läheisemmin tätä. Minusta tuntuu, että jäsenvaltiot yksinkertaisesti eivät nyt edistä niitä investointeja, joita on tehty – kun on luotu näitä keskitettyjä asiointipisteitä tai työtä, jota on tehty, kun siirretään tätä asiaa omaan lainsäädäntöön. Eli tässä on investoitu valtavasti jo henkilöstön kannalta ajan osalta. Kuitenkaan ei tunnu, että jäsenvaltiot vakavasti otettavalla tapaa pyrkivät nyt hyötymään näistä investoinneista. Yksi ongelmista tässä yhteydessä on se, että palveludirektiivi periaatteessa teki monia muutoksia tai johti siihen, että jäsenvaltiot tekivät paljon yksityiskohtaisia muutoksia omaan lainsäädäntöönsä. Kuten Koratsa Vilton puhunut, siellä on vielä turhia sääntöjä yritysten luomisen, perustamisen yhteydessä siitä, mitä lupia tarvitaan, miten rekisteröidytään ja niin edelleen. Eli tässä tavallaan pyritään suojelemaan turhan tiukasti omia markkinoita. Tämä oli historia, tämän tulisi olla historia menneisyyttä jo, mutta ongelmana on se, että monet yritykset ehkä pyrkivät kerran muille markkinoille, vaikka haluaa yrittää uudestaan, koska esteitä oli niin paljon. Eli reaalitaloudessa ei oikein ole ymmärretty, että asiat ovat muuttuneet. Ja tämä muutos on asia, pitää nyt laajasti puhua. Aitoa muutosta saadaan aikaan, kun palveluyritykset lähtevät työllistämään uudenlaisissa oloissa. Ottaen huomioon, miten talouskasvu vaihtelee maasta toiseen Euroopassa tällä hetkellä, olisi voinut ajatella, että tämä oli nyt hyvä hetki sille, että ne yritykset, jotka eivät ehkä tunne, että taloudelliset olosuhteet ovat kovin hyvät omassa kotimaassa, niin katsottaisiin uusia mahdollisuuksia. Jos katsotaan itä-länsiulottuvuutta EU-ssa, niin Puolassa ja idässä itse asiassa on kasvavia talouksia. Ja siellä on kyse muutoksesta. Ja siellä oikeastaan tarvittaisiin sellaista erityisosaamista yrityksessä, joka auttaisi Esi- esimerkiksi tietoteknologian kehittäminen, markkinointijärjestelmien kehittäminen, tuotantojärjestelmien uudistaminen ja niin edelleen. Nämä ovat sellaisia aloja, joiden kautta voidaan kannustaa palvelusektorin parantumiseen ja ylipäätään saataisiin uutta vauhtia näin talouteen siellä. Tässä pitäisi olla pelkkää etua, jos jäsenvaltiot investoisivat siihen, että kannustaisivat ihmisiä hyötymään palvelumarkkinoista, niin tämä auttaisi Euroopan unionin taloutta kaiken kaikkiaan. Jotenkin palveludirektiivi pitää nyt muuttaa asiasta, joka nähdään jotenkin lainsäädäntöhankkeena – ja se on liitetty tämän valiokunnan työhön, mutta se nähdään asiana, jota me ajamme jatkuvasti. Mutta jotenkin siitä on nyt muutettava sellaiseksi asiaksi, että se on todella talouden kasvun ja työllisyyden ohjelma. Minut on kutsuttu Iranin puheenjohtajan valtion puolelta osallistumaan epäviralliseen kilpailuneuvostoon ensi viikolla ja siellä on alueellisesta kasvusta pk-yritysten yhteydessä yksi osio ja toivoisin voivani esittää nämä kannat osittain Koratsabiltin mietinnön pohjaltakin ministereille siellä. Tämä on se ala Koratsabiltin mietinnössä, jota mielestäni pitäisi vahvistaa. Ehkä sinne voitaisiin laittaa vielä luku siitä, miten tuetaan mahdollisia kasvutekijöitä – Eli toisen sukupolven keskitetty asiointipiste esimerkiksi. Mutta mieluummin ehkä näkisin, että investoidaan, jos julkisia varoja on rajallisesti. En haluaisi ehkä päivittää tietojärjestelmiä, vaan huolehtisin siitä, että nykyjärjestelmästä hyödytään. Eli ei, ei kannata parantaa asiointipisteitä, jos ei ole asiakkaita siellä. Ja mielestäni tässä olisi hyvä vertailla tietoa jäsenvaltioista siitä, miten itse asiassa käytetään näitä keskitettyjä asiointipisteitä. Eli mitä tulosta voidaan nähdä? Miten voidaan nähdä, että keskitetty asiointipiste on johtanut siihen, että on perustettu uusia yrityksiä? Tällaista tietoa tarvitaan muiden tietojen lisäksi. Tässä minun puheenvuoroni. Ja varmasti tästä tulee yhteistyössä loisto mietintö. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Schwab ja Lykkikoin haluaa käyttää uuden puheenvuoron. Onko muita pyyn? Joten edustajat Schwab ja Lökkökoin. Ja sitten, niin toivotinkin teille tervetulleeksi aikaisemmin, mutta annan teille puheenvuoron, kun olemme kuulleet kaikki jäsenten puheenvuorot. Edustaja Schwab. Vorsitzender, vielen Dank. Ähm, ich begrüße ausdrücklich. Kiitos eh, puheenjohtaja. Arvostan kovasti Koratsa Bildin alustusta aiheesta. Ja minusta keskustelu on hyvin selvästi osoittanut meille, mihin me haluamme painopisteet asettaa yhdessä tai välillä hieman eri tavallakin. Ja sen vuoksi vuoksi uskon, että tämä keskustelu voi johtaa hyvään lopputulokseen. Haluaisin EPP-ryhmän nimissä kuitenkin tehdä selväksi, että palvelusektorilla me näen, meidän täytyy nähdä nämä suuret työllisyyspotentiaalit, mitä rajat ylittävästi tässä on nähtävissä. Jo nyt on varmasti paljon esimerkkejä, mutta esimerkiksi saksalaiset yrittäjät ovat palkanneet espanjalaisia ähm, esimerkiksi äh, insinöörejä, jotka ovat jääneet työttömäksi Espanjassa ja käyttävät heitä sitten Etelä-Amerikassa. Ja tällaiset työtehtävien vastaanottaminen ja antaminen, niiden täytyisi olla yksinkertaisia sillä tavalla, että tämä äh, palveludirektiivi on hyväksi. Ja siinä on nimenomaan minusta intressinä se, että sen avulla voidaan helposti tehdä töitä myös rajat ylittävästä. Gebhardt tuki tätä hallinto- ja hallinnointiasiaa ja minusta meidän pitäisi keskittyä siinä niille aloille, jossa me voimme toimia ristiriidatta rajat ylittävättä. Ja sitten tämä taloudellisten tarpeiden testi on herättänyt Saksassa myös kysymyksiä siitä, että suuret äh, yritykset äh, ovat äh, siirtyneet muualle. Tämä nyt ei välttämättä liity suoraan palveluvapaukseen, vaan kunnat, viranomaiset ja jäsenvaltiot eivät saa toimia syrjivästi, kun tarjotaan tällaisia tontteja esimerkiksi yrityksille, mutta jos he kaupungit eivät halua esimerkiksi kaupungin reunalle moottoritien viereen kilometrikaupalla tällaisia outlet-keskuksia, niin ei se ole syrjivää. Sen vuoksi minua ilahduttaisi kovasti, jos me voisimme keskus, keskittyä niihin asioihin, jotka me voimme lyhyllä aikavälillä, ei ehkäpä yksimielisesti, mutta suurella enemmistöllä hyväksyä ja varoa sitä, että me lähdemme liian syvälle ja sitten syntyy konflikteja, jotka estävät yhteisymmärryksen. On asioita palveludirektiivissä, jossa me olemme samaa mieltä, jolla me voimme eh, parantaa sisämarkkinoita ja minusta meidän pitäisi nimenomaan keskittyä niihin. Kiitos. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Edustaja uudestaan. Yes, briefly, chairman. Uh, Lyhyesti puheenjohtaja. Tuen teitä puheenjohtaja viimeistä huomiotanne. Hyvin sanottu mielestäni. Mitä todella tässä tarvitsemme on päivitettyä uutta, tuoretta tietoa, uusia lukuja, jotka kertovat, mikä on tilanne, mitä voidaan parantaa. Minun on ko- kovin vaikea kes- osallistua tämän keskustelun omassa maassanikin, koska varsin usein näyttää siltä, että näkyvyys on lähes nollassa, kun puhutaan näistä kysymyksistä. Minä tuen todellakin tätä ajatusta ja kadehdinkin teitä, että keksitte tämän idean, koska olisin itsekin voinut sen kyllä keksiä. Kiitoksia. Good. Um, anybody else? Okay, I'm... Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Muuten Claire saa puheenvuoron. Ja sitten Anna-Maria voi puhua aikataulusta. Claire. Thank you very much. Uh... Kiitoksia, Malcolm. Ensin haluaisin kiittää parlamenttia sen antamasta tuesta. Komission tiedonhallitus on käyttänyt aikaa ja tutustunut asiaan ja keskustellut siitä. Ja kiitän aivan erityisesti sinua, Anna-Maria, erittäin hyvästä mietintöluonnosta. Olemme tästä todella iloisia kaikista syistä, jotka täällä ovat tulleet esille. Tämä on alue, joka on tärkeä kuluttajille, se on tärkeä kansalaisille, yrityksille, mutta tärkeää se on myös liikkuvuuden kannalta EU:ssa, kun olemme tällä hetkellä tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Olemme tyytyväisiä tässä syystä viesteistä, että jäsenvaltioiden pitäisi olla mukana rakentamassa hengessä, jota tästä saadaan paljon tulee kunnianhimoisempaa, mitä tulee direktiivin käytännön sovellutuksiin. On totta, että tai dialogin kautta jäsenvaltioiden kanssa, joskus muodosten prosessien kautta, joskus myös vertailuanalyysien kautta, niin tätä kautta voidaan päästä tähän kunnianhimoisempaan täytäntöönpanoon. Ja niin kuin sinä sanoit, Malcolm, voimme yrittää saada tällä lainsäädäntökeykselle hiukan äh, käytännön vaikutuksesta yritykselle. Tietysti otamme huomioon erityisesti kommenttinne, joita täällä korostetaan ja tekstissä samoin keskustelussa ehkä tartun näistä muutamiin. Mitä tulee tietoihin, koska tämä tuli esille muutamankin kerran, anna marien esittämät luvut mietinnössä perustuvat tutkimukseen, jonka tiedätimme komissiossa. Se tehtiin sisämarkkinapääosaston kanssa, mutta mukana oli myös ECOFIN kollegoja ja yritettiin mitata, millä tavalla tämänhetkinen täytäntöönpano vaikuttaa ja miten mahdollisesti kunnianhimoisempi täytäntöönpano voisi vaikuttaa. Nämä ovat näitä lukuja täällä. Tiedän, että jot, huomasin, kun puhutte täällä omista maistanne, jos mennään liitteisiin, kertomuksessa voitte löytää yksityiskohtaista tietoa kaikista jäsenvaltioista, mutta jos haluatte näitä tietoja, voimme hakea ne tiedot teille, jos pyydätte. Komissio on valmis auttamaan tiedon haussa. Sitten kolme asiaa, jotka tulivat esille. Ensinnäkin kuluttajat. Tämä on erittäin tärkeää, että kuluttajille tulee tuntevat, että tämä vaikuttaa, että sisämarkkinat vaikuttavat heihinkin. Varsin usein tarkastelemme kuluttajan valituksia, kun ajatellaan esimerkiksi online-verkko ostoksia ja he tuntuvat, että syrjitään. Nyt komission tehtävä on puhua yrityksille. Komissio yrittää vakuuttaa niitä, mutta myös parlamentilla on tärkeä rooli tässä. Ja täällä eräs parlamentti sanoi, että, että tilanne oli niin suuraviivainen, mutta loppujen lopuksi tietysti me emme voi rajoittaa, estää yrityksiä noudattamassa tiettyä yritysmallia. He itse päättävät, mutta jos kuluttajat ovat sellaisia, että eivät hyödy sisämarkkinoista, niin silloin mielestäni meidän pitää ryhtyä ja alkaa vuoropuheluun liikemaailman kanssa, miksi ovat sellaisia, että eivät voi näin tehdä, miten me voisimme tässä auttaa kenties. Sitten oikeasuhtaisuuskysymyksestä, sekin tuli muutaman kerran esille. Rova Gebhardt sanoi, että sääntely sinällään ei välttämättä ole huono asia. Tietysti komissio on samaa mieltä. Yleensä sääntelyllä on tietty tarkoitus, mutta tässä meidän pitää pureutua asiaan ja nähdä, mitä asetuksen pitäisi suojella ja äh, onko sääntely oikea suhteessa, että voidaan näitä etuja suojella. Ja me teemme mitä voimme jäsenvaltioiden kanssa, että voidaan tarkastella erilaisia sääntelymalleja. Ei välttämättä sen takia, että haluamme sanoa, että joku toinen on parempi malli kuin toinen, vaan että saamme paremman yleiskuvan erilaisista lähestymistavoista ja ehkä löydetään parhaimpia ja toimivimpia käytäntöjä ja näin voimme päästä sellaiseen tilanteeseen, missä paremmin ymmärrämme tätä suhteellisuuskysymystä ja osoittikin hyvin sormella sitä, että meidän pitää tähän pureutua, että voimme edistyä. Sitten vielä lopuksi yksi tärkeä kohta, yritysmaailman realiteetit. Ymmärrän kyllä, mitä te sanoitte, kun puhuitte siitä, että jos on rahaa käyttävänä, niin silloin pitää edistää tätä mm, toimintaa me, meistä myös toisen sukupolven asiointipisteet ovat tärkeintä, koska yritykset eivät voi joudu hakemaan monesta paikasta tietoa, vaan yksi paikka riittää. Sama koskee kuluttajiakin ja meistä on tärkeää pyrkiä tähän, mutta ymmärrämme kyllä kommenttinne siitä, että pitäisi edistää mahdollisuuksia ja ehkä tällainen sisämarkkinakuukausi, joka tullaan viettämään syksyllä, voisi olla tällainen tilaisuus koska silloin on paljon keskustelua verkossa ja verkon ulkopuolella kuluttajien ja yritysten kanssa, mutta ehkä meidän pitää pohtia myös käytännöllisempiä välineitä pienille yrityksille, joiden roolia te korostitte aivan erityisesti, mitä tulee verkkotoiminnassa. Jatkuvasti saammekin tällaisia vastauksia yrityksiltä, että he haluaisivat yhden ainoan toimipisteen, josta saisivat tietoa. Kiitoksia vielä parlamentille teidän antamastanne tuesta. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän mietintöön. No siinä käydään kaikki oikeat asiat läpi ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä teidän ja jäsenvaltioiden kanssa tässä, tästä asiasta jatkossa. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia tästä ja jatkuvasta tuesta meidän ponnisteluillemme. Yhteisestihän me oikeastaan ponnistelemme, jotta palveludirektiivi etenisi. Meidän on löydettävä tapoja laajentaa tätä myös ja me olemme keskustelleet sisämarkkinakuukaudesta ja kyllä palveludirektiivi hyvin voisi olla siellä keskeisenä. Edustaja Koratsa Bilt, halusitteko käyttää loppupuheenvuoron ja vielä puhua ehkä aikataulusta seuraavien askeleiden osalta? Kiitos puheenjohtaja. Lähtisin liikkeelle tuosta teidän kommentistanne. Mielestäni te esittelitte tai esititte oikein hyvin keskeisen viestin mietinnöstäni. Eli ei katsota nyt lainsäädäntöprosessia, vaan saadaan se poliittiselle agendalle nyt toimimaan moottorina reaalitaloudessa. Hienoa, että osallistutte kilpailukykyneuvostoon. Varmasti olette hyvä lähettiläs siellä, niin kuin yleensä olette työpaikkojen ja kasvun agendamme osalta, palvelusaralta erityisesti. Haluaisin selvittää muutaman tärkeän seikan. Kollegoiden puheenvuorojen jälkeen kiitos edustaja Gebhardt. Hienoa, että olemme niin paljon pitkälti, niin pitkälti samoilla linjoilla keskeisimmistä kysymyksistä. Olemme samaa mieltä siitä, että kuluttaja ei saa syrjiä. Tässä kohdin haluaisin sanoa, että artikla 22 ei mielestäni mitenkään tarkoita velvoitetta yrityksille myydä – se on siellä perusteluissa minulla, mutta ehkä vain selventää sitä vähän tarkistuksen kautta. Soveltamisalasta. Hienoa kuulla, että otitte huomioon sen, että tässä on tietty merkkimäärä käytössä, eli pyytäisin, että kaikki keskittyisivät ihan keskeisimpään aiheeseen, koska kaikkia ei voida kateta eikä kaikkia sekoittaa tässä yhteen. Hienoa, että mainitsitte Gebhardt yhteyden artiklan 20 ja artiklan 1 välillä. Tässä puhutaan siitä, että työoikeus on kansallista lainsäädäntöä, eikä kuulu tämän mietinnön soveltamisalaan. Haluaisin ottaa esiin Alden kollegan seikan. Oikeastaan katsoinkin sen. Te puhuittekin tuosta artiklasta 22. Ja sitten edustaja Gebhardt kansallisesta lainsäädännöstä, kun kommentoitte, niin en minä sano, että kansallinen sääntely on väärin tai että pitäisi poistaa kaikki kansallinen sääntely tässä, vaan minä sanon, että pyritään nyt noudattamaan palveludirektiiviä johdonmukaisella tapaa. Johdonmukainen tapa, joka sopii kansalliseen lainsäädäntöön. Ja pyydän, että lähdetään liikkeelle ainakin vastavuorosta tunnustamisesta. Me olemme tässä kyllä pitkälti siis samaa mieltä. Edustaja Ryylelle sanoisin, että meillä on paljon aikaa, ei hätää. Määräaikatarkistusten jättämiselle on itse asiassa 7. päivä toukokuuta. Ja tarkistuksista keskustellaan 29.30. toukokuuta äänestysvaliokunnassa heinäkuussa ja täysistunnossa syyskuussa. Edustaja Gebhardt sanoitte, että ei pidä rangaista – jäsenvaltioita. Olen ihan samaa mieltä. Minä oikeastaan kannustan vuoropuhelun tässä mietinnössä. Sanon, että tehdään nyt yhteistyötä, vertaisarvioita, komission suositukset, kilpailukykyneuvosto ja niin edelleen. Kaikin mahdollisin tavoin tulisi tehdä yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa, jotta voidaan nähdä, miten komissio voi auttaa suuntaviivojen kanssa. Mutta ei pitäisi hyväksyä mitään tekosyitä, kun puhutaan tulkinnasta, vaan todella nyt pitäisi saada uutta vauhtia tähän asiaan. Kriisi ja historiallinen työttömyys, jonka mainitsin jo aikaisemmin, johtaa siihen, että tämä on nyt erityisen kiireellinen kysymys. Meidän täytyy rakentavassa hengessä lähestyä jäsenvaltiota tässä kysymyksessä. Toivon, että olen nyt kattanut suurimman osan kysymyksistä. Jos sen olen, niin Kysykää vain uudestaan. Minä mielelläni teen kanssanne yhteistyötä. Haluaisin kiittää Tieriitä, sihteeristöä, varjoesittelijöitä ja teitä puheenjohtaja. Kiitos tuesta. Ja minä palaan täältä ajatellen, että olemme kaikki ihan samalla linjoilla. Kiitos paljon. Meidän pitää varmasti edistää tätä mietintöä, koska on tärkeää, että meillä on tärkeä parlamentin kanta ennen lokakuun kasvuhuippukokousta. Ja tuon aikataulun pitäisi mahdollistaa se melko tiukka aikataulu, mutta me olemme työstäneet tätä asiaa jo. Meillä oli kuuleminen, joten eikä se onnistu. Tarkistuksessa 7. toukokuuta 29.30. päivä toukokuuta keskustellaan. Äänestetään valiokunnassa heinäkuussa ja sitten asia käsitellään syyskuussa täysistunnossa. Näin ehdotamme, että etenemme tämän asian kanssa ja tuo aikataulu sitten julkaistaan. Kiitos oikein paljon. Seuraavana tämän aamupäivän viimeinen aihe, lausunto ITRE-valiokuntaan pilvipalveluista. Edustaja Ferheyen ei voinut olla tällä paikalla, joten edustaja Syvään puhuu hänen puolestaan. Tiedän, että kompromissitarkistuksia en saatu aikaiseksi varjoesittelijänä. Olen ollut tässä mukana. Täällä on varjoesittelijöitä, McCord myös. No joka tapauksessa katson vielä kuka komissiosta. Selvä. Commission later on. So, uh... Kuulemme siis myöhemmin komission kannan. Kiitos oikein paljon. Nyt kuulemme ensin edustaja Syväniä, joka puhuu valmistelijan puolesta. Donc, Madame Verayan n'est malheureusement pas disponible. Kiitoksia. Esitteli se ei välttämättä ole paikalla. Hän ei voisi ostaa tähän mielipiteen vaihtoon. Pilvipalvelusta hän pyysi minua väittämään kantansa valiokunnan jäsenä. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia rakentavasta yhteistyöstä ja 62 tehdystä tarkistuksesta. Monet tarkistukset koskevat tärkeitä kysymyksiä, kuten tietosuojaa, kuluttajan suojaa, yhteydessäkin pilvipalveluihin ja sitten sopimussuhteisiin ja monia tarkistuksia hän tukee itse. Neuvottelut ensimmäisen varjokokouksen jälkeen Strasburgissa kompromissista on keskusteltu kahdeksassa kohdassa. Ensinnäkin mm, laajakaistoista, laajakaistaverkot ovat olennainen edellytys pilviteknologian kehitykselle Euroopassa, ja hän on samaa mieltä varjoisten kanssa SD-ryhmästä siitä seikasta, että yhtäläinen saavutettavuus pitää taata kaikille kansalaisille erittäin tärkeä kysymys. Toisaalta tietojen äh, siirrettävyys komission pitää varmistaa, että pilvipalvelujen tarjoajat eivät sulje käyttäjiä pois vaan pitää valvoa tietoja, siirtävät ne kohtuullisessa ajanjaksossa. Se on ratkaisevan tärkeää ajatella vapautta valita, joka kuluttajilla on sitten juridiset vaatimuksen esitellään sitä mieltä, että selkeät säädökset koskien avoimuutta ja sopimussuhteita, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, että voidaan välttää väärinkäytökset ja epälojalle toiminta ja näin ollen kuluttajan oikeuslainsäädäntö pitää soveltaa myös pilvipalveluihin kattavalla yhtenäisellä tavalla koko EU-alueella. Hänelle tämä on olennaisen tärkeä kysymys. Sama koskee tässä myös kuluttajan luottamusta. Sitten neljäs kohta koskee tyyppi sopimuksia, joita voidaan taata kuluttajille ja yrityksille. Oikeudellinen varmuus, hän on tyytyväinen komission saamasta edistyksestä eh, sopimussuhteessa. Nämä tyyppisopimusehdot eivät saa estää pilvipalveluiden edistymistä. Pitää löytää oikea tasapaino. Sitten tekniset standardit viidentenä. Hän tukee tarkistusta Malcolm Harbourilta, jossa pyydetään, että toimintaa teknologisesti neutraalilla tavalla avoimen yhteen toimivan mallin mukaan, jota voidaan maksimoida kilpailua ja parantaa valinnanvapautta kansalaisille. Sitten seuraava kohta, tietojen siirto kolmansiin maihin. Hän tukee lähestymistapaa, jota on kehitetty. Minä itse olen tehnyt tässä tarkistuksen 50 yksi, jonka mukaan pilvipalvelut voivat aiheuttaa ongelmia, kun pitää määritellä sovellettava laki erityisesti mitä tulee eurooppalaisten käyttötietoihin, joita on varastoitu kolmansien maiden yrityksiin, ja esittelijä on sitä mieltä, että komission jäsenvaltioiden pitää varmistaa, että kaikki henkilökohteen siirto kolmansien maiden toimijoille tapahtuu niin, että noudatetaan eurooppalaista lainsäädäntöä ja tietosuojaa. Sama koskee pilvipalvelujen käyttäjiä Euroopassa. Heidän pitää saada tietää silloin, kun näitä tietoja välitetään kolmansiin maihin. Seitsemäs kohta luvat. Hän on sitä mieltä, että komission täytyy ottaa kantaa lisensseihin, kun kehitetään pilvipalveluita ja mahdollistaa näin, että se, että voidaan edistää luovuutta, tämä hyödyttää niin käyttäjiä ja oikeuksienhaltijoita. Sitten korvaukset yksityisistä kopioista, tämä pitäisi mainita sen jälkeen, kun herra Vitorinon mietintö on julkaistu. Komission pitäisi ehdottaa toimenpiteitä, että vältettäisiin se, että digitaalinen tieto jota välitetään, sitä ei pitää antaa, sitä ei pidä vaatia uusia maksuja, tai jos tätä varastoidaan mm, jollekin jonkun uuden toimi, toimijan toimesta. Esittelytysti kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja toivoo, että suuri enemmistö pystyy tukemaan kompromissitarkistuksia. Jos vielä saan puoli minuuttia puheaikaa, kun puhumme esittelen tarkistuksesta, olisin kovin tyytyväinen. Ellen sitten, eli te haluatte, teen sen jo nyt. Ai nytkö selvä, nopeasti. Kiitoksia puheenjohtaja. Omista tarkistuksista mainitsin vain numeron 22, joka liittyy tietojen siirrettävyyteen silloin kun päät, käyttäjä päättää muuttaa palvelun tarjoaja se mitä toimii sujuvasti sitten pilvipalvelujen strateginen ulottuvuus pidemmällä aikavälillä, tätä pitää tukea mahdollisuutena edistää talouden elpymistä Euroopassa ja sitten olen tehnyt kymmenkunta tarkistusta, haluaisin korostaa erittäin strategista luonnetta, joka liittyy fyysiseen paikkaan, jossa tietoja käsitellään ja minkälaisia vaikutuksia sillä saattaa olla EUn. Ja otan tässä esimerkin, en haluaisi, jos olisin itse teollisuuden edustaja, että minun tietojani varastoitaisiin tietokantoihin, jotka sijaitsevat fyysisesti esimerkiksi Kiinassa tai Etelä-Koreassa. En haluaisi tätä, jos olisin sotilasalaisissa tehtävissä, että minun tietojani varastoitaisiin fyysisesti vaikka Pohjois-Koreaan. Nämä pari esimerkkiä, näin voin kuvata tätä asiaa. Siis fyysinen varastointipaikka, sillä on myös oma merkityksensä. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Stemmenöpser. Ich möchte mich sehr herzlich auch bedanken. Haluaisin myös kiittää esittelijää hän on todellakin yrittänyt päästä hyvään tulokseen ja tehnyt paljon yhteistyötä meidän kanssamme. Minusta on hyvin tärkeää se tietojen siirto, että se on hyvällä tavalla selvitetty, samoin kuin myös tietosuojaturvat, koska tietosuoja ei saa olla pelkkä kuormitus, niin kuin usein ajatellaan, vaan pilvessä se on myös tavallaan kilpailu valtti Euroopalle. Ja mitä tietoja esimerkiksi näissä eurooppalaisissa pilvipalveluissa on ja miten ne turvataan. Minusta on positiivista myös tämä verkko neutraalisuus ja syrjimättömyys. Tämä on mielestäni erittäin hyvä asiakirja, joka menee oikeaan suuntaan Euroopan strategiassa pilvipalvelu tietokoneiden suhteen. Edustaja Kiitos puheenjohtaja. Koska esittelijälle täällä, pyrin puhumaan lyhyesti. En venytä kokousta turhan. Luin tämän mielenkiinnolla. Pilvipalveluiden kautta saadaan kasvua työpaikkoja tulevaisuudessa eittämättä. Ja yhteys nettiin on tässä keskeinen mielestäni. Tällä kertaa haluaisin pahoitella jäsenvaltioiden ikävää ehdotusta leikata Connecting Europe yhteen miljardiin, 4,8. Tämä on todella tuhoisaa. Jos halutaan tämä verkkoyhteys ja hyvä tulevaisuus pilvipalveluiden osalta Eurooppaan. työ tämän asian kanssa on todella hedelmällistä. Hienoa, että ryhmät tuntuvat olevan pitkälti samoilla linjoilla. Varmasti saadaan hyviä kompromisseja aikaiseksi, joten odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Kiitos. Uh, Mrs. Rula? Ich kann mich auch ganz kurz halten. Ihan lyhykäisesti haluan erityisesti kiittää esittelijää sen vuoksi, että hän on tässä ottanut jo hyvin tärkeät osat mukaan, mutta myös tehnyt täydennyksiä omilla tarkistuksillaan. Ja sen vuoksi meidän on ihan turha lähteä tekemään mitään tarkistuksia esimerkiksi tietoturvasta. Ja tämä tyydyttää meitä täysin. Olen vakuuttunut, että me saamme hyvän mietinnön, koska nimenomaan tällä alalla tietosuoja on yhä tärkeämpää. Tässä on, tämä valiokunta on vastuussa kuluttajasuojasta ja sen vuoksi pilvipalvelun yhteydessä tietosuoja on hyvin tärkeä asia. Well, Uh, if I can just uh, add to what Mrs. Ruler said. I mean... Jos voisin vain käyttää oman puheenvuoron, olen pitkälti samoilla linjoilla. Olen ollut televiestinnän osalta universaalipalveluiden ja käyttäjien oikeuksien esittelijä. Siinä on monia sellaisia aspekteja, jotka liittyvät tavallaan tähänkin. On huolehdittava siitä, että samantyyppisesti toimitaan pilvipalvelujen osalta. Kannattaisi muistaa Kuinka paljon kuluttajia meillä on jo, jotka käyttävät pilvipalveluja? En ole ihan varma, olenko täysin samaa mieltä siitä Syvänin kanssa, että kannattaa aiheuttaa kuluttajille huolta siitä, missä tiedot ovat. Kyllä tässä tarvitaan kansainvälisiäkin sääntöjä, siksi on tärkeää, että otetaan esiin tietosuojakysymykset, se miten hyvin tiedot ovat siellä turvassa. Tähän työhön palataan tänään iltapäivällä, kun puhutaan verkko- ja tietoturvan varmistamisesta. Tämä on tärkeää tulevissa kauppaneuvotteluissakin. Mutta minusta tuntuu, että nyt kun tässä puhutaan paljon kuluttajien kannalta, kun vähän aikaa sitten lähdin ostamaan kameran ja monilla on suora nettiyhteys niin, että heti kun ottaa valokuvan, niin paikallisen wifi-verkon tai puhelimen kautta voidaan lähettää tämä jo pilvipalveluun. Ja minulta kysyttiin, haluanko siis liittää pilvipalvelu tähän kameraan. Tämä on siis tällaista tavallista tarjontaa jo, mitä kuluttajille ehdotetaan. Ja miten tieto voidaan siis siirtää yhdeltä palveluntarjalta toiselta. Tässä tämä tieteen siirrettävyyskysymys on todella ratkaisevan tärkeä kysymys ja me olemme televiestinnän osalta ajaneet tätä paljon ja mitä ehtoja kuluttaja hyväksyy, kun hän lähtee pilvipalveluita käyttämään. Eli mitkä ovat sopimusehdot ja suhteet. Nämä kysymykset ovat yhä tärkeämpiä kuluttajille ja tietenkin jos tietoa halutaan siirtää toisen palvelun tarjoajan tilin, niin sitten pitää voida tietää, miten se onnistuu, mitkä ovat ehdot. Minusta tuntuu, että komission kertomus on tässä aivan oikea-aikainen ja voimme varmasti itse merkittävästi olla vaikuttamassa. Toinen seikka, Engström ja minä työstimme kompromissitarkistuksia viime viikolla ja tämä kannattaa mainita – tai meille suoraan nyt meidän vastuullamme, mutta tähän liittyy teolliset tekijän oikeudet. Mr. Engstrom's amendments were the situation where, uh, for example, Koko tekijän oikeuskysymys, kun ajatellaan, että voi ostaa jonkun suojatun tuotteen, videon tai kirjan. No sitten haluaa käyttää pilvipalveluja, miten se onnistuu. Eli miten tässä voisi tulla uusia maksuja esiin, jos tavallaan jakaa tämän tuotteen uudenlaisella tapaa. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka tulevat nyt esiin. Vanien valmistelee tärkeä asiakirja tällä hetkellä, mutta lisävauhtia saadaan. Kun näihin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota, nähdään, että on toimittava nopeammin kun kyse on pitkälti siitä, miten käytetään pilvipalveluita, miten tallennetaan tietoa, miten se varastoidaan. Mielestäni valmistelija Ferhajen on tehnyt tässä hyvää työtä. Kompromissitarkistukset va- saadaan varmasti pian, joten olemme hyvässä tilanteessa ja voimme varmasti äänestää toukokuun lopulla. Se on meidän nykyaikataulumme. Haluaako joku kollega vielä kommentoida? anteeksi tekijänoikeuksien osalta. Ehkä olkaa hyvä. En halua puhua tekijänoikeuksista, vaan niin puheenjohtaja, tehän tiedättekin, että nämä digitaaliset kysymykset todella kiinnostavat minua suuresti. Ja nyt me tässä hyvin selitettiin, mistä on kyse pilvipalveluissa ja pystyn sanomaan, että tietojen sijaintipaikka toisin kuin erinomainen kollegani Philip Sylvain sanoi, niin tietojen sijaintipaikka ei ollenkaan ole ratkaiseva. Ratkaisevaa on ohjelma, jota käytetään tai millä näitä voidaan jäljentää tietoja, mutta riippumatta siitä, missä tiedot sijaisevat ja valvonta, jota pitää harjoittaa, ei kyse ole siitä, missä tiedot ovat, vaan kyse on siitä, miten ne voidaan saada käyttöön ja miten ne voidaan välittää jollekin toiselle palveluntarjoajalle, miten niitä voidaan käyttää. Tämä on se väärä käsitys, että tietojen säilytyspaikalla on merkitystä ja kun puhutaan suverenista pilvestä, niin se ei koskaan tule toteutumaan. Kaikki, mitä me voimme täällä Euroopassa tehdä, on kehittää käsittelykeskuksia niin, että voimme vaikuttaa näihin tietoihin. Mutta jos ne sijaitsevat Kiinassa, ei sillä ole mitään merkitystä. Olennaista on se, että meillä on valta niitä käyttää tai kopioida niin kuin haluamme Tämä oli tällainen pieni lisäselvitys, tekninen selvitys, jonka halusin antaa, koska olen käyttänyt paljon aikaa näiden asioiden käsittelyssä. Huomenakin lähden USAhan tutustuakseni siihen, miten siellä tärkeät operaattorit alla toimivat. Ja mielestäni ei ollenkaan pitä, pitää tarttua konkreettisesti tähän ongelmaan, eikä ajatella, että tämä on tosi liian omituinen kysymys. Kiitoksia. thank you very much. now uh, Maria Campolago is... Kiitos paljon. Maria Campolago on täällä komissiosta. Mielelläni annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On suuri Suurella mielihyvällä olemme täällä valiokunnassa ja kiitokset mahdollisuudesta tehdä muutama huomio. Luettuani nämä tarkistukset. Meillä on hyvin positiivinen tunne tämän valiokunnan jäsenten sitoutumisesta niin ongelmiin, joita pilvipalveluihin liittyy. Lähestymistapa on hyvin äh, positiivinen pilvipalveluihin. Me uskomme, että Euroopan on äh, kehityttävä pilvipalvelu ystävälliseksi ja oltava aktiivinen pilvipalveluissa. Tiedonanto oli meille yksi virstanpylväs ja minä tiedän, että suurin osa niistä asioista, jotka Philippe Juvin otti esiin esittelijän nimissä, ovat sellaisia, jotka on otettu esiin komission taholta. Tärkeitä ovat myös nämä kommentit liittyen laajakaista infrastruktuuriin ja komissio kuunteli myös tarkkaan, mitä sanottiin SEFistä, joka ei välttämättä vastaa nyt sitä kunnianhimotasoa, mitä me olisimme halunneet ja mitä neuvosto sille teki. Ja Euroopalla on strategiat, strategiansa esimerkiksi mobiiliverkoille ja muille. Mitä tulee tiedon siirto, yhteensopivuuteen, lainsäädäntöpuitteet, kyberturvallisuus, tietosuoja – Äh, samoin kuin nämä yksityiset mahdolliset maksut. Nämä ovat kaikki asioita, joita pidämme hyvänä ja tästä lähdemme sitten eteenpäin, kuten puheenjohtaja Malcolm Harbour täällä jo puhui esimerkiksi, mitä tapahtuu, kun kopioi musiikkia ja tallentaa sen äh, pilvipalveluun. Euroopan täytyy olla aktiivinen me olemme perustaneet tällaisen eurooppalaisen pilvipalvelukumppanuuden, jolla me pyrimme tutkimaan asiaa ja, ja, ja saamaan esimerkiksi sähköisen hallinnan alalla pilvipalvelun käytön lisääntymään. Ja sitten sen lisäksi kaikki, mitä te otitte esiin näistä, mihinkä tieto kerätään niin eh, Euroopassa täytyisi luoda sellainen ympäristö, joka olisi dynaaminen, joka antaisi mahdollisuuden perustaa dynaamisia, vahvoja toimijoita pilvipalvelusektorilla. Me uskomme, että myös eh, julkiset eh, hankinta, hankinnat viranomaissektorilla ovat yksi tällainen suuri sektori, ja uskomme, että mikäli me suhtaudumme vain perinteisesti julkisiin hankintoihin, niin eh, silloin me emme kykene tarjoamaan hyvää palvelua Euroopalle, koska me uskomme, että innovatiivisten eh, ratkaisujen, julkisten hankintojen kautta me tarjoamme paremmat olosuhteet eh, PK-yrityksille. Varsinkin PK-yritykset voivat saada hyötyjä pilvipalveluiden asiakkaina. Eli sen vuoksi standardit, sopimukset ja sertifikaatit ovat tärkeitä näkökulmia. Joten kaiken kaikkiaan me olemme hyvin iloisia ja tyytyväisiä tästä keskustelusta, ja koska se heijastuu hyvin selvästi myös näissä esitetyissä tarkistuksissa ja tuemme, annamme mielellämme tukea, mikäli me näin voimme teille tehdä. Ja innolla kuuntelemme näkökulmia, joita pitäisi ehkäpä hieman vahvistaa siinä vaiheessa, kun lähdetään tämän tiedonannon täytäntöönpantoon. Sehän hyväksyttiin 27. syyskuuta viime vuonna, eli me olemme keskellä hyvin dynaamista työprosesseja, jossa teemme yhteistyötä teollisuuden kanssa, pk-yritysten kanssa, kansalaisten, kuluttajien, viranomaisten kanssa. Joten kiitokset kaikesta teidän valiokuntanne tuosta. Well, thank you very much indeed. And... Oikein paljon kiitoksia. Varmasti kannattaa kiitellä komissiota, joka etsii mahdollisuuksia johtoaseman saamiseksi näillä saroilla, jotta voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä, jotta voidaan auttaa näiden uusien palvelumuotojen syntyä ja kehitystä. Ratkaisevan tärkeää. Kuten aikaisemmin sanoin, Philip Sypään voi, voi varmasti puhua aikataulusta, mutta ehkä minä sanon, että pyrimme äänestämään toukokuun lopulla valiokunnassa. Me olemme jo tavanneet Ferhaien varjoesittelijöiden kesken, joten meillä on nyt kompromissitarkistuksia luvassa. Ne varmasti parantavat tätä tekstiä ja Itre-valiokunnan äänestys on vasta lokakuussa täysistuntoon niin ilmeisesti mennään marraskuussa, mutta katsotaan voisimmeko me vähän nopeuttaa tätä prosessia. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyy aamupäivän kokous. Muistuttaisin vain netissä seuraavia, että jos ette ole vielä tilannut tätä uutiskirjettä, voitte pyytää sen sähköpostitse meiltä. Meillä on iltapäivällä vielä tärkeitä aiheita ja alustuksia. Me lähdemme keskustelemaan kyberturvallisuusstrategiaehdotuksesta. Ja se on annettu imco valiokuntaan imco valiokunta on vastuuvaliokunta. Saamme komission alustuksen kello neljältä. Ja netissä myöskin tätä voidaan seurata. Sitä ennen keskustellaan tunnin ajan tärkeistä ehdotuksista, jotka liittyvät lääkinnällisiin laitteisiin ja in vitro-diagnostiikan lääkinnällisiin laitteisiin. Tämä keskustelu kolmelta. Toivon, että tapaamme silloin. Kiitos oikein paljon.